So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind schon weit über der Zeit. Niin, hyvät kollegat, kello on jo yli yhdeksän, mutta olemme äsken melkein yksin. Täällä nyt täällä on kuitenkin jo muutama kollega, saatan todeta. Ja toivon, että Rova Rothberend ja herra Schlüter ovat minun kanssa yhtä mieltä, että ei ole tarvetta muuttaa esityslistaa. Näin ei todellakaan ole. Esityslista on siis hyväksytty. Ja sitten ilmoitus, ilmoitusasiat meillä on käytössä kaikki kielet, myös kroatia, paitsi sitten tietysti Viro ja Malta, ne eivät ole käytössä. Eikö ole tulkkausta? Englanninkielistä tulkkausta. Yes, it's Ich wiederhol's nochmal. Toista vielä kerran siis. Kaikki kielet, paitsi Viro ja Malta. Näiden lisäksi vielä Kroatia käytössä tänään ja huomenna. Sitten Kriits-mietintö täällä. Me tulemme ottamaan tästä toisen nopeutettuun käsittelyn. Taustalla on se, että ensimmäistä heinäkuuta ei tarvitse työskennellä kaikkien kieliversioiden parissa, kun Kroatia tulee mukaan. Kroatia käännetään, mutta sen he hoitavat itse. Sitten 24 eli tänään heitä huhtikuuta työryhmä Newborn Infants kello 13.14.45 ASP-rakennuksen salissa 5E2. Ja Glennis Wilmot Hans Fetelle tulevat johtamaan tämän työryhmän toimintaa. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Ja neljänneksi haluaisin ilmoittaa, että täällä on vierailijaryhmä – 14 opiskelijaa European Law Schoolista, Marie Apps instituutista Brysselistä. He ovat tänään kello 15.15.30 täällä. Ja myöskin 20 henkilöskunnan jäsentä, jotka sitten tulevat seuraamaan valiokunnan kokousta. Ja viides asia, meillä on uusi jäsen ympäristövaliokunnassa, hän Koonani. Hän on sitoutumaton jäsen ja hän on nyt valiokunnan täysjäsen. Tässä olivat ilmoitusasiat ja nyt tulevat sitten 15, 17, 18 joulukuuta pöytäkirja, jos ei ole huomautettavaa, se voidaan hyväksyä. Ja sitten Dagmar roth behrendin mietintö liekinnällisistä laitteista – ja siihen on nyt puolitoista tuntia, mitkä varmasti tullaan myös tarvitsemaan. Ja tässä yhteydessä käsitellään myös kollega Peter Liisen mietintö, joka koskee in vitro-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Nämä siis käsitellään yhdellä kertaa, jos kukaan ei vastusta. Aluksi tänä puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Vielen ähm, Kiitos puheenjohtaja, ja jos sallitte myöskin näitä kollegoja ja tulkkeja, että tulen tekemään esityksen englanniksi. Kollega Nikola Valavie ja minä olemme työstäneet tämän englanniksi. As you know, as the... Kollegat, kuten tiedätte ja kuten varjoesittelijöiden kokouksessa käsiteltiin, meillä on ollut yksi sellainen, meidän tervetulleena komission ehdotusta, koska meillä on raamit, jotka ovat jo 20 vuotta vanhat ja ylikin. In vitro-puolella lähtökohta on ehkä parempi lääketieteellisillä lääkinnällisillä laitteilla, koska tekstin tarvitaan muutoksia. Aluksi ennen kuin menen jonnekin muutosten yksityiskohtiin, haluamme innovaatiota, mutta ei innovaatiota innovaation vuoksi. Haluan erityisesti nopeata pääsyä hoitoon potilaille ja turvallista pääsyä. Nopeata pääsyä, mutta jotkut yritykset ää, teeskentelevät täällä, että minun yritykseni pidentäisi markkinoille pääsyä. Se on vale. Mutta turvallista pääsyä Toivottavasti yritykset ovat samaa mieltä tarkastuksesta. Lääkinnällisten laitteiden täytyy olla todellisessa elämässä riittävästi testattuja ja niiden täytyy olla potilaalle aidosti hyödyllistä. Ja niiden täytyy olla aitoja innovaatioita. Eli jotakin merkittäviä muutoksia ehdotan. Ja Toivottavasti saa riittävästi aikaa tähän. Aloittaisin ehkä laitteiden luokittelusta. Olen tehnyt tarkistukset 5 ja 25 ja 140. Haluaisin, että biologisia ei poista tästä. Olen poistanut säännön 21. koska tässä on mukana laitteita, jotka ovat jotain suolaliuoksia ja muita. Ja sitten että 67 ja 79 käsittelevät markkinoille pääsyä. Meillä on selkeää ilmoitusjärjestelmää tällä hetkellä. Meillä mielestäni laitteiden luokkien välillä täytyy tehdä selkeät erot. meidän pitää tarkastella turvallisuutta, kokeita, kliinistä dataa, markkinoille saattamista sekä myyntiluvan myötävän tahon luonnetta. Ja sitten tässä on ehdotuksia keskitetyksi ja ei-keskitetyksi alueeksi. Kolme laitetta ovat raita tuossa, ja ne ovat tällaisia implantoitavia laitteita. Tarkastelen niitä erikseen. Ja jossakin, jossakin tapauksessa on kaksi ja kolme luokat, eli korkean riskin tuotteet ja implantoituvat taatet. Olen ehdottanut 43a tarkistusta lääkevirasto saisi käsitellä erityisiä implantoitavia ja innovoivia laitteita, jotka, annostellaan lääkkeitä. Eli se on lääke mukana. Ja sitten korkein arvioitu riski on mukana. Eli meillä oli kolmitasoinen järjestelmä, normaali ilma, ilmoitusjärjestelmä esimerkiksi laastareille ja muille. Ja sitten on hajotetut ja, hajautetut ja ei hajautetut järjestelmät. Tämä on tarjoukseni. Minä aidosti uskon, että meidän täytyy muuttaa nykyjärjestelmää. Jos seuraatte minun linjaa, jos kompromisseja teemme, meidän täytyy muuttaa markkinoille pääsyä nykyisestä. Ja myyntilupahakemuksen vastaanottajan tapauksessa käsittelemme tätä lisää. Jotkut ilmat kertovat, että tässä on liian tiukkoja Täytyy kertoa teille, että lääkeläällisissä laitteissa on tällä hetkellä tiukat takarajat ja hajautetussa myyntiluvassa tämä on alle 9 kuukautta markkinoille viemiseksi. Jos kertoisin ö, nykytilanteesta ja niistä valeista, joita julkistaa erittäin provosoivasti, että potilasraukat voisivat joutua odottamaan kolme vuotta. Tämä on vastuutonta. Tämä tulee tietyllä ää, lääkefirmalta ja kattojärjestöltä. absolute uncommercial, badly done and misleading lobbying. Uh, the, to give you an idea about the current time to market under the current legislation –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 kuka on vastuussa puhumaan pääsystä. Eli 46, 66 ja sitten 109 kieppeillä nämä vastuviranomaiset. Mitä me lääkinnällisistä laitteista päätämmekään? Meidän täytyy pitää huolta siitä, että ne tahot, jotka myyntiluvien lupien kanssa työskentelevät, niiden pitää olla toimivaltaisia. että te haluaa että joku leipuri käsittelee ilmoituksia. Tai joku katsastusviranomainen käsittelisi implantoitavia laitteita. Sitä ei haluta. Haluatte, että tehtävästä on vastuussa joku, jolla on lääketieteellistä asiantuntemusta talossa. Eli minä vaan, että luvan myötä taho, jolla on pysyvää lääkinnällistä tietämystä virastossa, ja kliinistä eh, kokemusta. Tällä hetkellä nämä myötäilyvamyöntäjät käyttävät alliurakointia, mutta kukaan ei tiedä, keille nämä urakat annetaan. Eli minä haluan, että aliurakointi on rajoitetussa tapauksessa tapahtuvaa, ää, lista on suljettu. Mä haluan tätä, kuka oli alihankkija. Ja sitten tämä vastuuviranomainen, sen täytyy olla rekisteröity. Haluan, että viranomaisten vaatimat hinnat ovat vertailukelpoisia jäsenmaissa. Implantoitavia laitteita voi, niistä voi tehdä puolessa päivässä tuhannella eurolla ilmoituksen ja tämä maksaa 50 000 euroa ja 9 kuukautta ja kirjo on laaja. Emme voi hyväksyä tällaista. Tämä on realiteetti, milloin näyttää tästä en ole. Ja tiedätte myöskin, että tästä on julkistettu esimerkkejä. Haluamme parantaa näiden ilmoitusten vastaanottajan laatua. Ja haluamme, että taho, joka on vastuussa tästä. Sillä on lääketieteellinen ja farmakologinen asiantuntemus. Ja sitten laitteiden merkintä kertakäyttöinen ja uudelleenkäyttö ja sitten uudelleenjalostaminen. Tällä hetkellä meillä on yksi ja monta käyttöä. Yksi käyttö merkitsee, että yhdelle potilaalle yhdessä hoidossa eikä mitään muuta. Mutta me tiedämme myös, että nämä yksittäiskäyttölaitteet Tätä ovat kalliita ja niitä käytetään uudelleen. Meillä ei ole selkeitä vaatimuksia niiden kierrättämisestä. Kuka tekee sen, miten? Komissiolla tämmöinen epälooginen kiertäkäyttö laitteiden luokittelu, ja komissiolla ei ole mitään kunnon standardeja kierrätykselle. Minulla on muutamia määräyksiä tästä. Eli laitteita, jotka on merkitty uudelle käytettäväksi, voidaan uh, kierrättää. Ja myös uudelleen käytettävät olisi sääntö ja kertakäyttöisyys olisi poikkeus ja valmistajan pitäisi antaa lääketieteellistä näyttöä, miksi laitetta ei voi käyttää uudestaan. Ja sitten kierrättäjien yritysten tai usein sairaaloiden kannalta. Tämän väitteen täytyy olla haastettava. Valmistajan määritelmä täytyy olla haastettava ja täytyy olla näyttöä. että myöskin sitten äh, kierrättäjille jalostajille, että he kykenevät jalostamaan uudelleen käyttöön ottamaan laitteen turvallisesti. Ja kertakäyttöisyyttä pitäisi käyttää ainoastaan silloin, kun laitetaan ja palata uudelleen käyttöön. Ja meillä täytyy olla parhaiten käytäntöjen mukaiset standardit uudelleen käytölle. Tässä pääkohdat kliinisille tutkimuksille. Tarkistukset 25, 29, 48 ja niin sitä eteenpäin. Ja tällä taataan, että myöskin tuloksellisuus ja hyödyt potilaalle on mukana. Ne eivät ole tällä hetkellä mukana. Täytyy myös taata, että kliinisten tutkimusten tulokset arvioidaan itsenäisessä tuloksellisuutta arvioidessa komiteassa. Ja tämä on otettu klinisiä kokeita käsittelevältä pu- käsittelevästä lainsäädännöstä. 9702 tarkistuksessa haluan varmistaa, että raportointi elektronisessa järjestelmässä on myöskin tapahtumien insidenssien aika, paikka ja potilaat ja terveyden henkilökunta, koska henkilökunta kertoo, että ää, laitteen huono toiminta voi johtua laitteista, mutta myöskin henkilökunnan virheistä. Henki- olen käynyt tämän nopeasti läpi. Silti olen puhunut liian pitkään. Olette huomanneet, että olen tehnyt merkittäviä muutoksia tekstistä 10-19 välillä, mikä oli pakko tehdä, jotta tämä olisi kohdentti ideoiden kanssa. Ja nyt mielelläni kuuntelen kollegoita. Kiitos Dagman. Ja nyt aloitamme varjoesittelijöille. Mary McGuinness. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle myöskin tästä hyvin selkeästä kannan ilmaisusta. Ennen kuin kommentoin joitakin tarkistuksia viime vuoden helmikuussa, kun tuolloinen komissaari kertoi toimintasuunnitelmasta lääkinnällisistä laitteista, niin toivoisin, että komissio hiukan kertoisi nykyisestä tilanteesta, koska jo vuosi meillä on tämä suunnitelma ollut jäsenvaltioissa, niin että onko meillä jotakin tuloksia, mitä jäsenvaltioissa on tapahtunut? Esimerkiksi jäsenvaltioita pyydettiin varmistamaan, että ilmoitetut laitokset todella käyttävät sellaisia laitteita, jotka vastaavat niiden asiantuntijuutta. Onko meillä mitään tietoa siitä, mitä kentällä tapahtuu? Ja taas näistä ilmoitetuista tarkastuksista, onko tätä tapahtunut viime vuonna, kuinka paljon niitä on ollut, mitä tuloksia on ollut? Ja toisaalta valvontajärjestelmän toiminnallisuus, jota vaadittiin, ja toimivuus ja myöskin ikävien vaikutusten arviointi. Haluaisin tietää siis komissiolta, mitä viime vuoden aikana on tapahtunut tällä alalla. Ymmärtääkseni on ollut kehitystä, mutta tahtoisin tietää minkälaista ja mitä komissio on tehnyt tämän asian seuraamiseksi. Toivomme, että järjestelmään tulee parannuksia, koska mehän täällä kaikki pyrimme samaan tavoitteeseen parantaa potilasturvallisuutta, tuoda innovatiivisia uusia laitteita markkinoille ja myöskin taata niiden turvallisuus. Ei tietenkään kukaan ole tavoitteesta eri mieltä, mutta kenties olemme eri mieltä siitä, mitä kautta näihin tavoitteisiin pääsemme. Arvoisa puhemies, nyt joitakin ajatuksia, joita esittelijä tuossa esitteli. Minä sanoin jo aiemmin, että tuo keskitetty lupamenettely on ollut minusta hyvä ajatus ja nyt todella ymmärrän, mikä on esittelijän kanta tähän, mutta en ole ihan varma, josko nuo tarkistukset vievät parempaan tilanteeseen kuin mikä meillä nyt on. Ja olen sitä mieltä, että jos vahvistamme näitä ilmoitettuja laitoksia ja vastuullisia viranomaisia, niin uskon, että potilaat saavat parempia tuloksia, samoin myöskin teollisuuden ala. Ja uskon, että meidän pitäisi erityisesti keskittyä siihen, mitä toimivaltaiset viranomaiset joutuisivat tekemään ja toisaalta mitä ne eivät tee. Meidän täytyy keskittyä asiantuntijuuteen, jota näillä viranomaisilla on ja joita niillä kenties ei ole. Tämä on avainosa siinä, että sääntelemme paremmin tätä alaa. Sitten näistä äh, ilmoitetuista laitoksista. Olen hiukan huolestunut siitä ajatuksesta, että meillä olisi näitä in-house äh, asiantuntijoita ja että se olisi parempi ajatus kuin että nämä asiantuntijat olisivat ulkopuolelta. Ja tämä siksi, että joskus tarvitaan kenties asiantuntijuuden siirtymistä niin, että ihmiset äh, täydentävät tietojaan sen sijaan, että heillä on aina sama asiantuntijuuden taso, niin että tämä kenties ei vie meitä niihin tuloksiin, joita toivomme. Tarvitsemme tietenkin asiantuntijoita näissä ilmoitetuissa laitoksissa, mutta on oltava kuitenkin varovaisia sen suhteen, että, että asiantuntijuuden taso kohoaa. Sitten nämä maksut. Tässä on kaksi tasoisia maksuja, toisaalta ilmoitettujen laitosten vaatimat maksut ja sitten viranomaisten vaatimat maksut siitä työstä, mitä he tekevät. Ja tässäkin olisi ikävää, jos tulisi tällaista turismia, etsittäisiin halvimpia hintoja, mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia siinä, että me myöskään joudu sellaiseen tilanteeseen, että nämä hinnat ovat yhtäkkiä tähtitieteellisiä. Tässä on oltava hiukan varovainen myöskin tässä kysymyksessä. Sitten tuo lupamenettely on varmasti myöskin avainkohta tässä esittelen esityksessä. Minusta tämä mutkistaa järjestelmää eikä tuo selkeyttä siihen, että järjestelmä paranisi. Ja senpä takia minä ehdottaisinkin omassa tarkistuksessani, että että vahvistettaisiin komission ehdotusta sillä tavalla, että saamme niitä tuloksia, joita kaikki toivomme. Ja tämä tarkoittaa mielestäni sitä, että että jälkimarkkinavalvontaa vahvistetaan ja että näiden ilmoitettujen laitosten toimintaa täytyy myöskin vahvistaa ja myöskin viranomaisten täytyy nyt tehdä, mitä ne eivät nyt tee tämän lainsäädännön pohjalta. Ne eivät toimi kunnolla niin, että jos haluamme lisätä jotakin, on taattava kuitenkin, että nyt ei tule päällekkäisyyksiä ja komission pitäisikö meille kertoa, että mitä asiassa on tapahtunut. Ja sitten menen tähän yksittäiseen käyttöön, kertakäyttöisyyteen. Ja tämä on asia, jossa pitää olla hyvin varovainen. Yritin lukea yksityiskohtaisesti esittelen ehdotuksen. Ja tässä nyt mietin tätä potilan näkökulmasta. Jos valmistaja ilmoittaa, että tuote on kertakäyttöinen ja olen sairaalassa ja sitten sairaalassa päätetään käyttää se uudestaan, niin minun on pikkuisen varmasti huolestunut muistuttaisi tämä. Se, että kaikkea voidaan käyttää uudestaan ilman, että toisin todetaan, niin tavallaan se on ihan järkevää, mutta toisaalta taas sitten pitää hiukan miettiä sitä, kuinka tämä toimisi käytännössä kun ajatellaan valmistajia ja toisaalta sitten sitä, mitä vaikutuksia tällä kenties voi olla terveydenhoitojärjestelmiin. Tiedämme, että tätä tapahtuu, mutta mietinpä, josko äh, potilaat ja potilasryhmät ovat täysin tietoisia tästä ja heillä kenties on huolenaiheita tämän suhteen. Ehkä siis ehdotamme joitakin muita ajatuksia juuri tähän asiaan. Sitten tämä tekstin järjestys. No tämä kenties ei ole kovinkaan merkittävä asia, mm, niin ehkä voimme tässä päästä sopuun. Mutta ihan lopuksi vielä näin, että te jo siellä olitte vähän kärsimätön, että äh, meillä on varmasti samat tavoitteet, mutta kenties eri keinot päästä niihin ja haluamme kuulla muiden kollegoiden kommentteja vielä ja kenties pääsemme kompromissiin kaikkien kesken. Kiitos. Kiitos. Ja Holger Graham seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä on minusta tehnyt erinomaisen mietinnön, joka on perusta työlle, joka johtaa oikeaan suuntaan ja ratkaisevissa kysymyksissä saa myös mahdolliseksi kompromissit. Kuten edellinen puhuja, voisin sanoa, että tärkeissä asioissa voin olla ehdotusten takana. Tässä kolmessa minuutissa, jotka ovat käytössä, on vaikea tarttua kaikkeen, eikä kaikkea kun on kysymys näin mutkikkaasta asiakokonaisuudesta, mutta haluaisin puuttua muutamaan kohtaan, mitä tulee tuotteiden luokitteluun. Komission ehdotuksessa on tiettyjä sääntöjä, jotka minusta ovat aivan liian epämääräisiä ja itse asiassa johtavat epävarmuuteen oikeudellisesti. Esiksi voin olla yhtä mieltä tästä kohdasta 21 ja säännöstä 19, jossa puhutaan nanomateriaaleista ja niiden riskiluokittelusta ilman erittelyä on asia, joka varmastikaan ei lisää turvallisuutta, vaan johtaa enemmänkin ongelmiin ja kustannuksiin ja byrokratiaan. Minusta olemme menossa oikeaan suuntaan, niin voimme tukea ehdotuksia, joita on tehty. Jos ajattelemme vaatimuksia, jotka kohdistuvat mainittuihin tahoihin, ja itse asiassa mietinnössä itsessäänkin on konkreettisia toimia, joilla pitää varmistamaan se, että näillä tahoilla on käytössään asianmukaista asiantuntijuutta silloin, kun ne joutuvat ilmoittamaan tietystä tuotteesta. Tärkeää on se, että valvotaan markkinoita, sitä minkälaisia tuotteita on jo käytössä, ja myöskin parempaa, nopeampaa tietoa ei-toivotuista tapahtumista, jotka varmastikin auttavat asiassa eteenpäin. Tämä johtaa kuitenkin siihen, että tietoa on kerättävä enemmän, on tehtävä tiedostoja ainakin jäsenvaltioiden tasolla, joissa näitä tietoja kerätään. Roth Behrendt tietää, että minä en ole keskitetyn hyväksynnän ystävä, jota hän esittää, Minun on sanottava, että olen samaa mieltä kuin Rova McGuinness. On tär- järkevää ajatella asioita toisesta päästä. Mitä viime kädessä mitä kautta viime kädessä saadaan enemmän potilasturvallisuutta. Ja tässä viittaisin melko uuteen selvitykseen, jonka on tehnyt Boston Consulting Group, joka puhuu siitä, miten usein vedetään markkinoilta takaisin tuotteita. Hän on, Yhdysvalloissa hän on keskitetty lääketieteen tuotteiden hyväksymismenettely. Ja tuloksena tästä on, että markkinoiden Yhdysvaltojen ja EUn välillä ei ole mitään merkittävää eroa, mitä tulee siihen, miten usein lääketieteellisiä tuotteita käsitellään. Siis meillä EU:ssa ei kutsuta useammin, peritä, peritä useammin tuotteita takaisin markkinoilta kuin Yhdysvalloissa. Joten meidän on kriittisesti pohdittava sitä, miten tätä asiaa voitaisiin edistää edelleen kompromissiehdotus minusta voisi mahdollisesti olla, että komission ehdotuksessa luotujen koordinointiryhmien roolia pohdittaisiin, mikä olisi niiden toimivalta, mitä valta ne ovat olemassa. Minusta ei ole järkevää, että koordinointiryhmä saa toimivaltaa itse tuotteiden osalta. Se varmastikin hidastuttaisi itse menettelyä, mutta mahdollisesti tämä ryhmä voisi olla oikea paikka, tulen kohta loppuun, oikea paikka toimivallan osalta, mitä tulee valvontaan ja mahdollisesti hyväksyntään, hyväksymisen saamisen mainitusta tahoista. Tämä on siis asia, pitäisi, pitäisi pohtia. Tavoitteena pitäisi olla laatu, että se lisääntyisi näissä paikoissa. Tietenkään kaikkien tahojen ei pitäisi voida tehdä kaikkea ennen kaikkea mitä tulee kolmosluokan tuotteisiin. Ja sitten keskustelu kertakäyttöisyydestä tai monikäyttöisyydestä. Esittelijän kanssa voisin olla yhtä mieltä siinä, että se on ei johdonmukaista, että on olemassa määräyksiä, jotka koskevat kertakäyttöisten tuotteiden monikäyttöisyyttä, koska kertakäyttöiset tuotteet on tarvittu kertakäyttöisesti sekä ne pitäisi uudestaan täyt- käyttää. Se, että tämä käytännössä ei kuitenkaan ehkä toimi, että pelkkä merkintä siitä, että jokin tuote on yksi kertakäyttöinen, ei ratkaise ongelmia, joten jäsenvaltiosta niin saamat tiedotankin osoittavat, että ongelma on enemmänkin siinä, miten uudelleen työstetään jotakin tuotteita enemmänkin kuin että olisi ongelmia kertakäyttöisten tuotteiden osalta. Pitää katsoa, minkälaisia sääntöjä tässä nyt teemme. Se, että kertakäyttöisiä tuotteita ei uudelleen voitaisiin käyttää, on melko selvää, mutta käytännössä kuitenkin tapahtuu tätä on jotakin, mitä on vaikea estää. Tärkeää on, että niitä, jotka mahdollisesti uudelleen työtä, työstävät näitä lääketieteellisiä tuotteita, heitä valvotaisiin paremmin. Niin, varmastikin olemme nyt oikealla tiellä ja voimme löytää kompromisseja. Mahdolliset erimielisyydet saadaan osaltaan selvitettyä, jotka liittyvät tähän hyväksyntään, hajautettuun tai keskittyyn, niin varmastikin saamme kuitenkin hyvän kompromissin aikaan. Kiitos, herra Kramer. tämä aika vedetään pois sitten näistä kevyistä hyötyajoneuvoista. Nyt Michel Rivasi. Merci, monsieur le président, et merci à... Kiitos puheenjohtaja, kiitos myöskin esittelijälle. Rova Rothberg on ehdottanut tässä järjestelmän parannusta, ottaen huomioon myöskin nämä viiveet. Ja tämä on hyvin tärkeää markkinoinnin osalta. Hyvin nopeasti kolme seikkaa, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Tiedon avoimuus, valvonta ja hallinnointi. Mitä tulee avoimuuteen, haluaisin sanoa rova esittelijälle, että tässä tarvitsee mennä vähän pitemmälle, kun kysymys on kliinisistä kokeista kun kyse on erityisestä tiedon siirtämisestä näistä tehdyistä kliinisistä kokeista. Tässä direktiivissähän tässä 1049 asetuksessa todetaan, että kysymys on erityisesti terveyskysymyksistä ja että kliinisten kokeiden tuloksista on saatava selkeästi tietoa. Toisekseen, kun kysymys on näistä sertifiointilaitoksista, niin myöskin niiden täytyy siirtää tietoja, eikä pelkästään vain pelkkiä lyhennelmiä. Jos halutaan näitä laitoksia valvoa, niin tämä on toteutettava myöskin niiden tutkimusten osalta, joita ne ovat tehneet. Hyvin usein näitä tietoja ei ole saatavilla. Sitten valvonnasta. Kuinka voidaan valvoa kaikkia näitä sertifiointilaitoksia? No varmasti jäsenvaltioiden taholta, mutta minua aina hirvittävät hiukan nämä eturistiriidat, kun kysymys on jäsenvaltiosta. Ja tämä ehdotus, ja olenkin keskustellut tästä aika monien tarkastajien kanssa, tarkoittaa sitä, että jos tuli jokin varoitus tietystä jäsenvaltiosta, niin silloin lähdetään tarkastamaan tämä näissä sertifiointilaitoksessa per jäsenvaltio, jossa tämä laitos on, mutta myöskin suhteessa siihen valtioon, joka on tämän hälytyksen tehnyt tai varoituksen antanut, niin että tässä on tällaista pientä epäselvyyttä. Sama koskee myöskin tiedon siirtämistä, onpa kysymys sitten terveydenhoidon ammattilaisista tai käyttäjistä tai niin poispäin. Heillä on annettava enemmän tietoa Eudamedin kautta, koska lääkintävalvonta tarkoittaa tietysti myöskin sitä, että tällaiset lääkkeiden tai myöskin lääkinnällisten laitteiden sivuvaikutukset estetään. Sitten hallinnoista. Tämä on mielestäni suuri ongelma. Tämä asian tuntijakomitea komitea jossa on 27 kohta 28 maasta asiantuntijoita, niin mielestäni tämä on aika epämääräinen rakennelma. Ei oikein tiedetä, että mihin se on sidoksissa. Ja kun sitten katselin vaikkapa Yhdysvaltoja ja FDAta siellä, niin siellähän on selkeästi tietty lääkevastuu, mutta myöskin lääkinnästä laitteiden vastuu tässä virastossa. Ja tämä ehdotus esittelijältä tarkoittaisi kai sitä, että annetaan myyntilupaa markkinoille viedä, kun kysymys kysymys on luokasta kolme ja tässä häntä tuen. Hän lähtee kolmosluokasta liikkeelle ja hänestä olisi määriteltävä, mikä on innovatiivista, mutta minun mielestäni tämä koskee kaikkia implantti tuotteita ja myöskin kaikkia sellaisia hoitomuotoja, jotka ovat vaikkapa hermostojärjestelmän tai sydän- ja verisuonijärjestelmän kanssa tekemisissä. Ja tässä tietysti on mietittävä myöskin näitä vaikkapa kosmeettisia tai estetiikkaan liittyviä implantteja. Tiedätte, mikä skandaali meillä on ollut Ranskassa tässä on myöskin muistettava EUn lääkeviraston asema. Tämä tarkoittaa sitä aika keskitettyä järjestelmää. Ja hetkinen, missä minä olinkaan. Niin, tässä on tietysti myöskin sellaisia lääkinnällisiä laitteita, jotka ovat ikään kuin lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden välillä. Mutta kysymys olisi vain luokasta kolme ja se on hyvin rajallinen. Kysymys on tietysti myöskin innovatiivisista tuotteista, mutta se on kuitenkin aika rajallinen. Hajauttaminen kyllä yksi, kaksi, kolme, kaksi a luokat tämä voi hyvin toimia, tämä hajautus näille luokille, mutta jos kehoon asetetaan jokin implantti. Ja jos tämä luokka ei ole määritelty, niin tämä on ongelma. Ja kemialliset tuotteet, kaikki sellaiset toksiset tai hormonia, hormonitoiden toimintaan vaikuttavat tai karsinogeeniset tuotteet on myöskin otettava huomioon. Niitä ei pidä käyttää lääkinnässä laitteessa, jos vain on mahdollisuus käyttää jotain vaihtoehtoista ainetta. Jana Kudakisin puolesta nyt kollega Samanu. Děkuji, vážení předsedo, vážení kolegové. Já bych eh, nejprve chtěl omluvit paní poslankyni. Kollegat, aluksi haluaisin pyytää anteeksi kollegani puolesta, koska hän on estynyt olemaan täällä tänään. Puhun hänen nimissään näistä lääketieteellisistä tuotteista. Me siis käsittelemme täällä nyt yhdessä, yhdessä in vitro-diagnostiikan kanssa, mutta näiden kahden mietinnön välillä on suuria eroja, kuten on eroja näiden kahden asian välillä, miten ne pitäisi säädellä. Asetuksen muodossa on tietysti suurempia toimenpiteitä kuin direktiivin osalta, jossa jäsenvaltiot voivat tehdä korjauksia. Joka tapauksessa ensisijaisesti potilaiden hoidon, hoito ja turvallisuus ovat asioita, jotka ovat ensisijalla, mutta saman aikaan pitää kuitenkin myös katsoa, miten erilaiset terveyspalvelut ovat saatavilla, miten se tukea suurempaa, parempaa laatua, parempaa turvallisuutta. Kuitenkin se, miten on saatavilla terveydellisiä palveluita. Tähän, tätä tämän ei tulisi rajoittaa ja tämä koskee siis myöskin lääketieteellisiä tuotteita. Minä uskon, että sertifiointi, joka koskee lääketieteellisiä tuotteita, voi, voi johtaa rakenteeseen, joka ei ole tehokas. Ja tämä myöskin lisää järjestelmän byrokraattisuutta. Ja meillähän on olemassa tiettyjä mekanismeja, kuten yhteensopimus, sen vahvistamisen menettelyt, jotka saadaan mainituilta tahoilta. Minä olen sitä mieltä, että tiettynä hetkenä valvottaisiin kaikkea voi olla kontraproduktiivista. Meidän pitäisi olla toimivaltaisia, päteviä viranomaisia, jotka voivat valvoa, tutkia, jotka ovat luotettavia. Jos kaikki tiedot joudutaan vielä kerran valvomaan, ja halutaan tätä silloin, me emme myöskään vältä sitä kysymystä, kuka viime kädessä on sitten tämä valvova väline. Vielä kerran, mitä tulee näihin, mitä tulee näihin liikkuviin laitteisiin, luokitellaanko ne lääketieteellisiksi tuotteiksi vai ei? Esimerkiksi laitteet, joita käytetään veden, veripaineen mittaamiseen, se on lääketieteellinen tuote, mutta se saattaisi myös yhtä hyvin olla laite, joka yhdistetään puhelimeen jolloin nousee esiin kysymys siitä, onko tällainen laite lääketieteellinen tuote vai ei. Sama koskee myös ohjelmistoa. Mikä on ohjelmistoa? Onko se olennainen osa lääketieteellistä tuotetta vai ei? Minä olen lastenlääkäri. Minä olen yhdeksän vuoden ajan toiminut teho-osastolla ja haluaisin vielä kerran puhua näistä kertakäyttöisistä laitteista. Miltä tämä käytännössä näyttää? Minusta ei ole asianmukaista, että vain jätetään tuottajille se, että ne, he voivat sanoa, mitä, mitä pidetään kertakäyttöisenä laitteena. Kuka silloin voisi miksi kiistää jonkin päätöksen, joka on tehty tältä osin. Kyllä se parempi, että käynnistettäisiin tällaista uudelleen käyttöä. Minä olen itse nähnyt sen, miten katedreja ja eri putkia, miten sairaanhoitajat ovat pesseet niitä yövuoron aikana, huhdelleet niitä, mutta tämä oli ainoa mahdollisuus tuolloin, koska se oli kuitenkin parempi kuin se, että olisi ollut mitään lähteitä käytettävissä. Obrigada, Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar... Eh, Kiitos. Ensiksi haluaisin onnitella Dagmar Rotmerentia tästä isosta työstä, tärkeästä asiasta. Tämä on monimutkaista, hyvin hankalaa, mutta alue, jolla olemassa olevaa lainsäädäntöä täytyy uudistaa. Dagmar on mielestäni on tehnyt parannusehdotuksia komission ehdotukseen ja loogisesti ja järkevästi vielä. Kun meillä on mahdollisuus keskustella tästä lisää, voimme käydä ehdotuksen johonkin yksityiskohtiin. Haluaisimme sanoa, että olen oikein tyytyväinen, että tämä markkinoille tuomista edeltävä lupajärjestelmä on nyt kunnossa. Kliininen tutkimus, kliiniset testit, joita voidaan käyttää datan tuottamiseksi lääkinnällisten laitteiden hyödyllisyyden ja turvallisuuden suhteen. ja moraaliset ja eettiset näkökohdatkin ovat tärkeitä. Nämä laitokset, jotka ilmoituksia ottavat vastaan, on hyvin monimutkainen juttu myöskin. Mitä tulee korkean riskin laitteisiin tai kokeellisiin innovoiviin laitteisiin, on tärkeää, että, että keskitetympi laitos myöntää luvat. Ja tämä täytyy tietysti kytkeä jäsenvaltioihin ja olemassa oleviin viranomaisiin, jotka myöntävät lupia lääkinnällisiin laitteisiin. Milloin on tuotteita, jossa on esimerkiksi sisäeritystoimintaa häiritseviä kemikaaleja, joista meillä oli juuri mietintö parlamentissa. Silloin on tärkeää, että silloin meidän on oltava tarkkana tuollaisten vaarallisten tuotteiden tuollaisia vaarallisia laitteita koskevista ja aineita koskevista lainsäädäntöaloitteista. Ja sitten pari sanaa tästä kertakäytöstä tai laitteiden uudelleenkäytöstä. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä Rotbergentin kriteereistä. Mutta pari aspekteja ovat vielä hieman ongelmallisia. potilaat eivät tietysti tuotemerkintöjä näe, mutta terveydenhuoltoalan ammattilaiset taas näkevät. Ja meillä on pieni huolenaihe laitessamme lainsäädäntöä koko EUlle. Meidän on varmistuttava, että kertakäyttöiset tuotteet ovat sellaisia kaikille. Ja ettei niitä lähetä muihin maailman osiin, kolmansiin maihin, ja ettei niitä käytä siellä. E um ja kiitos Rod Berentin. on hyvää lopputulosta. Kiitos. Ja nyt ovat vuorossa sitten muut kollegat. Ja kaksi minuuttia pitää, nyt, kahti minuuttia pitää lyhentää puheen, koska muuten komissiolle jää aikaa puhua. Ja meillä on vielä Peter Liisen mietintö, jolle pitää antaa riittävästi aikaa. Aluksi Sofia Naze Kukovic. Thank you, President, and thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijälle. Me todella tarvitsemme paremman järjestelmän lääkinnällisiä laitteita varten. Kokemukseni pohjalta suurin ongelma tässä liittyy avoimuuteen. Avoimuus ja erilaiset lähestymistavat eri jäsenvaltioissa ovat hankaluus tässä asiassa. Ja tämän takia olen sitä mieltä, että meidän täytyy rakentaa täällä myös jonkinlaista sisämarkkinaa, sillä mehän keskustelemme myöskin muista aiheista sisämarkkinoiden tiimolta, mutta uskon, että lääkinnällisessä laitteessa tämä voisi olla todella suuri haaste. Ja sitten tietysti myöskin pääsy markkinoille. Kun kysymys on keskitetyistä lupa, lupien myöntämisestä, niin mietin tässä sitä, mikä on kohtuullinen aika koko prosessia ajatellen. Sissä sillä ainahan kysymys on juuri ajasta ja siitä, milloin potilas voisi saada tämän lääkinnällisen laitteen. Ja toinen kysymys sitten liittyy siihen, mikä olisi hyvä luku asiantuntijoita ajatellen. Ja sitten viimeksi tietysti myöskin täytäntöönpanoa. pano realistisessa aikataulussa. Minusta siis tuntuu siltä, että tarvitsemme jotain parannuksia ja tarvitsemme todella joitakin selkeitä eurooppalaisia kantoja tässä, mutta edelleen kyse on näistä keskitetyistä luvista, ainakin minun mielestäni. Kiitos. Seuraavaksi kollega Parvanovaa. Thank you very much. I would... Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää, koska kaikki hänen ajatuksensa keskittyvät potilasturvallisuuteen ja pidän tätä erittäin hyvänä tällaista lähestymistapaa. Sitten tästä herkästä kysymyksestä, joka liittyy keskitettyyn eh, arviointiin ennen markkinoille pääsyä. Ennen kaikkea, jotta voitaisiin välttää sitä, että tällaisen keskitettyyn hyväksytään tulisi paljon laitteita käsiteltäväksi, pitäisi täsmentää näitä luokittelukriteereitä ja, ja katsoa sitä, mit, ovatko kaikki näissä sellaisia, että niitä pitäisi koskea tämän keskityn menettelyyn. Sitten meillä on myöskin se huolin aihe, että ilmoitetuilla laitoksilla kaikilla ei ole in-house-pätevyyttä saanutta henkilökuntaa eikä pätevyyttä arvioida kliinisiä tietoja, joita komission esityksessä vaaditaan, eikä niillä ole, heillä ole riittävästi myöskään pätevyyttä, asiantuntemusta arvioida kliinisiä arviointeja, joka koskee alihankkijoita ja eräitä sidosryhmiä. Täällä puhuttu usean otteeseen Yhdysvalloista, ja minun täytyy todeta, että on olemassa luettelo laitteita, joita ei ole hyväksytty FDAssa, mutta Yhdysvalloissa, mutta kuitenkin on sitä vedetty pois myös myöhemmin Yhdys- Euroopan markkinoilta siksi, että on ollut vakavia ongelmia. On tärkeää myös mainita, että FDAlla on pyrkinyt edistämään kansanterveyttä, mutta tällaista ilmoitalaitoksella ei ole tällaista toimivaltaa. Ja on tärkeää, että luotaisiin tällaisia, luodaan tällainen koordinointiryhmä, mutta sen mielipide ei ole kuitenkaan sitova, joten se ei voisi, itse asiassa voisi edistää kuitenkaan potilasturvallisuutta. Tämän tulisi myöskin kattaa vain rajoitettu määrä laitteita, mutta liittyen siihen, mitä tuotteita liittyy näihin lääketuotteisiin, mutta ehkä tällaiset alaryhmät voisivat tässä auttaa. Mitä tulee sitten kertakäyttöisyyteen? Uh, a... On ehkä tarpeen saada erityinen merkintä aikaan, koska se, että jokin tuote merkitään kertakäyttöiseksi, saattaa aiheuttaa sekannusta. Ehdottaisin, että me jonakin päivänä säätelemme tämän omalla erillisellä lainsäädännöllä. Meidän ei kuitenkaan pitäisi vaarantaa turvallisuutta, Corinne Lepage. Merci. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle tästä mietinnöstä. Nyt käymme tätä keskustelua myöskin minun maassani ja siellä Jean-Claude Massa, tämän PIP-järjestön perustaja, on nyt aiheuttanut paljon harmia tietyille naisille ja häntähän nyt syytetään, koska tätä asiaa ei valvottu liittävästi näissä PIP-rintaimplanteissa ensiksi 2000 vuonna nämä implantit eivät tulleet hyväksytyksi. Sitten 2005-2007 ryhdyttiin toimiaan Iso-Britanniassa ja Ranskassa. Ja nyt sitten pitäisikin tietää, että usko näissä teksteissä on mahdollista torjua tällaiset vastaavat tulevat tapaukset. Kysymys on tietysti toimijoiden vastuusta ja tietysti julkisen vallan pitää ohjata ja valvoa parhaimmalla tavalla, mutta kuten olemme voineet hyvin usein huomata, niin ilman tehokosta valvontaa, ilman sanktioita, niin vaikka meillä olisi kuinka hyvää lainsäädäntöä, niin se jää aivan kuolleeksi kirjaimeksi. Kysymys on tietysti myöskin siitä, ovatko yrityksemme kilpailukykyisiä kovilla markkinoilla. Tietysti se on tärkeä asia, mutta samaan aikaan on taattava myöskin turvallisuus ja potilaiden luottamus. Tämä PIP-tapaus osoittaa kuinka markkinoiden valvonta on tärkeää. Ja tässä komissio menee riittävän pitkälle. Joka valtiossa valmistajien täytyy suostua myöskin pistotarkastuksiin. Ja tietysti on muistettava myöskin sellainen valmistus, joka tapahtuu EUn rajojen ulkopuolella. Tietysti internetmyynti on otettava myöskin huomioon. Ja jos nyt vientiä tapahtuu näiden määräysten mukaisesti, niin silloin tästä täytyy ihmiset vataa juridisen vastuuteen. Tämä PIP-tapaus on ollut todellinen shokki terveydenhoitojärjestelmälle. Ja monet lehdet ovatkin nyt huomauttaneet, että esimerkiksi Tsekissä monet laitokset eivät ihan kaikkia sääntöjä ole noudattaneet. Kramerin tavoin minä en ole kovin innostunut siitä, että aivan automaattisesti voitaisiin näitä lääkinnällisiä laitteita käyttää uudestaan. Uskon, että tämä on hyvin vaarallinen tie, jos tälle lähdemme. Peter Liese. Sanovaksi Peter Liese. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Dagmar Roth-Berentiä tehdystä työstä. Kuten McGuinness esitti joitakin kantoja kansapuolueen kannalta, haluan, haluan myös kiittää häntä tästä. Innovaatiot, niitä me haluamme edistää ja vahvistaa ja haluamme saman aikaan suojella potilaita paremmin. Ja monissa asioissa olemme varmasti yhtä mieltä ja varmasti Ragnar Berend ja minä, me kummas jossakin mietinnössä tulemme esittämään rinnakkaisesityksiä, mitä tulee etiikkakomiteaan, miten tulee ylipäätään tähän säätelytutkintaan. Olemme samoilla linjoilla. Ehdotus myöskin järjestyksen muuttamisesta on järkevä ja se voidaan hyväksyä. Uskon myös, että asiantuntemus ilmoitetuilla tahoilla pitää, sitä pitää vahvistaa. Onko se sitten tämän muotoilun kautta mahdollista vai jollakin muulla muotoilulla? mutta minä pitäisi kuitenkin täsmentää tätä verrattuna komission ehdotukseen. Kuten muutkin kollegat, minulla on epäilyksiä sen osalta, voidaanko todellakin ottaa sääntönä käyttöön kertakäyttöisyys ja myöskin kommentit, jotka liittyvät nanolaitteisiin. Nämä kommentit, kuten Holger Kramer näin hyvin kriittisesti, on tietysti yhtä mieltä Brad McKinneysin ja muiden kanssa yhtä mieltä siitä, että meidän ei pitäisi saada tällaista valtiollista ennakkohyväksyntää. Tässä tapauksessa päinvastoin kuin muissa tapauksissa, että innovaatiot tulevat Euroopassa nopeammin markkinoille kuin Yhdysvalloissa, eikä meidän pitäisi tätä vaarantaa. Skandaalit, niitä ei ole pelkästään lääketieteellisissä tuotteissa, vaan myöskin lääkkeissä. Muistan, että mediaatorin ja uusimmat skandaalit, jotka liittyvät ehkäisytabletteihin, Even puhuu siitä, että tämä liittyy kansallisiin tahoihin. Totta kai vedämme tästä asianmukaiset johtopäätökset, mutta ei voi mahdollista vetää EMAta aina mukaan samalla tavoin kuin Dagmar Rothbergin suunnittelee. Meillä on tarvita nopeaan toimintaan. Ja jos koko järjestelmä ruvetaan muuttamaan, tarvitaan suurempi siirtymäaika kuin kolme vuotta, joten olen vielä täysin vakuuttunut siitä, että tämä on oikea tie. Kiitos. Schnellhardt. Host Schnellhardt. Kiitos puheenjohtajat, näistä herrat. Kuten tavallista, meillä on hyvä esitys esittelijältä. Se on selkeä, järkevä ja haluankin vain keskittyä vain muutamaan kohtaan. Tämä lukujen järjestyksen muuttaminen, sitä voidaan tehdä, sen paljon tässä asiaa muuta, mutta tämä, se käytetään useampaan kertaan, me tulemme tässä konfliktiantileeseen, koska käytäntö on se, että valmistaja itse asiassa ehdottaa ja haluaisi jotakin tuotetta käyttäisi vain kertakäyttöisesti myydäkseen tuotetta. Tästä on paljon esimerkkejä. Ja jos laitteessa kulma asetetaan niin, että sitä voidaan vain kerran käyttää, joten nimenomaan valmistaja tämä estää kustannusten alentamisen ja meidän pitäisi löytää jokin järjestelmä tätä varten. Minä henkilökohtaisesti olen tällaisen uudelleen käyttämisen osalta, missä katetrien osalta tai muiden, kun sanotaan, että kun niitä on käytetty uudestaan, niin se sujuu paremmin. Tämä on toisenlainen työskentelytapa. Ja tietysti voidaan standardin mukaisesti käyttää niitä uudestaan ja yrityksiäkin, jotka uudelleen hyödyntävät niitä. En tiedä, pitäisikö tämä jättää pelkästään tämä uudelleen käyttö sen val- saira- sairaaloiden tehtäväksi, vaan antaa se tahoille, jotka ovat sitä vastustajia, pitäisi parempana kuin että tämä jätettäisiin pelkästään käyttäjän omaan huomaan. Olen hiukan epäileväinen sen suhteen, saadaanko tässä nyt läpimurtoa aikaiseksi. Minusta tämä ei ole vielä järkevää. Ehkä voitaisiin siirtyä siihen, että saataisiin erityinen lupamenettely tiettyjen tuotteiden osalta. Muuten maksuista, näistä puhun jo viimeksikin, pidän sitä hyvänä mitä tässä on mainittu. Se voitaisiin tässä mielessä varmastikin ymmärtää, ja se on myös jotain, mitä, mikä voidaan, voidaan panna toimeen. Mutta meidän olla hiukan tiukempia valvonnassa ja luoda parempia järjestelmiä niin, että myös ennalta ilmoittamatonta valvontaa voidaan harjoittaa. Tuotteiden osalta pistokokeet, miten niitä tehdään, valvontaa, miten sitä tehdään, sen pitäisi olla standardisoitua kaikissa maissa. Minusta tämä on hyvin tärkeää. Ajattelen sitä, että voitaisiin estää skandaaleja. Ennen kaikkea tuotteiden valvonta pistokokeilla ilman ennakkoilmoitusta minusta olennainen asia. Sen lisäksi olen sitä mieltä, että kenties kansallinen taso pitäisi luoda Eurooppaan, joka valvoo valvontaa. Kiitos. Ja, Olemme puhujalistan käyneet lävitse. Sanu on täällä, joka on uusi johtaja kuluttajakysymyksissä. Viimeksi olitte estynyt. Vitenier oli paikalla, että olitte tärkeässä kansainvälisessä konferenssissa puhumassa, että nyt olemme iloisia siitä, että olette täällä tänään. Ja ainakin teille välittömästi puheenvuoron. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kunnia-arvoiset jäsenet päivän mahdollisuudesta kuulla kantojanne, jotka ovat tärkeitä komissiolle. Koska olen ensimmäistä kertaa täällä, kerron, että poliittinen johtajani antaa selkeän mandaatin. Tämä on uudistus, jota me uudistamme, koska ajattelimme potilasturvaa. Siinä olemme samaa mieltä. Ja olen kiitollinen siitä, että tämä on ollut kaikkien ehdotusten pääteema – sitä ajatellen ehdotuksen olemme tehneet. Olemme oppineet läksymme, ei vähintään äh, ehkä pillareiden skandaalivauksista on tämä elefanttihuoneessa. Ja kysymys on, on missä on komission ehdottama toimintasuunnitelma. Jätän tämän tiedon lopuksi, jos aika on varmasti sallitte minulle välttämättömän lisää ja tulen puhumaan siitä mielelläni esille otetusta aiheesta markkinoille pääsyssä luvan saanti on tärkein kysymys. Ja tärkeintä mielessämme oli, miten lisätä, vahvistaa potilasturvaa prosessissa. Parlamentissa olemmekin jo keskustelleet esittelijän avulla tästä aikaisemmin. Olemme kiitollisia hänen erittäin hyvistä työpajoistaan Ehdotuksemme filosofiasta on keskusteltu ja vaikutusarviointi teki myös selväksi, että ehdotuksemme pyrki potilasturvan parantamiseen ja että hajautettu luvan myöntäminen ei välttämättä lisäisi tuota. Tämä oli selkeä komission arviossa, sitä minun ei tarvitse toistaa. Kysymys on potilasturvasta, ei ainoastaan kilpailun kilpailukyvystä, joka on myös tärkeää. Ymmärrämme esittelijään argumentoinnin, olemme erittäin herkkiä kysymyksille, mutta voimme työstää muita ehdotuksen puolia turvan parantamiseksi, koska tämä valvonta, jonka olemme lisänneet, pyrki siihen, ja se toimii hyvin, se tuottaa toivottuja tuloksia kaikille. Kaikki hyötyvät lisääntyneestä potilasturvasta uudelleenkäytön suhteen ymmärrämme estet huolenaiheet. Ja monet ideat ovat erittäin loogisia. Mutta kuten jotkut nyt sanovat, kysymys on myös toteutettavuudesta. Ja merkintöihin siirtyy, jos tämä yksittäinen käyttö, nämä asiat vaativat huomiota, mutta täytyy pitää huolta, että ehdotus on täytäntöönpantava. Sanna 21 suhteen siellä, millä me tarjoamme lisää selkeytystä. Emme pyri täysin riskittömiin tuotteisiin. Pyrimme siihen, että tuotteet ovat erittäin selkeästi määritellyissä luokissa ja joiden turvallisuutta parannetaan. Siksi tämä luokittelemme kliiniset tutkimukset. Täällä on keskusteltu runsaasti liittyen se, että täällä on rinnakkaiset keskustelut kliinisiin testeihin liittyen. Komissio millä vahvistaa tämän, otamme tämän eettisen komitean huomioon, mutta tämä täytyy yhdenmukaistaa sen kanssa, mitä kliinisiä kokeita koskevassa ehdotuksessa todetaan. Ja sitten ilmoituslaitokset pitää pitää huolta, että oikeat ihmiset ovat vastuussa. Transparenssi on tärkeää ja kustannusten suhteen ymmärrämme estetyt näkökahdat lisäinformaation suhteen. Samoin lisääntynyt tarkkaavaisuus ja lääkevalvonta. Tässä voimme pitää hyväksyttävinä monia näkökohtia, joita on esitetty, menevät tiedotuksemme suuntaan. Olemme valmiita lisäämään näitä informaatioelementtejä tässä suhteessa. Lukujen järjestyksen suhteen on valiokunnan päätettävä, mikä on loogista. Ehkä tässä muuta tätä ehdotuksen ydintä. Kaikki tekstin loogisuuden lisääminen on myönteistä. Mitä sitten on tapahtunut viime vuoden jälkeen? Kuten tiedätte, me tässä vastaan johonkin tänään esitettyihin kysymyksiin, koska me, kun meillä oli PEP-skandaali, niin kysymys oli ö, implantti, petos, kysymys on, olisimmeko pelastaneet tilanteen, jos lainsäädäntö olisi hyväksytty silloin. Ja tuo stressitesti oli myönteinen. ja komission tiedonannossa lainsäädäntöä uudistettaessa otimme PP silikoniimplanttikriisin. Ja tällaista ei voi toistua uuden lainsäädännön kautta. Olemme ryhtyneet myös kaikkiin uusiin ä, toimiin komission ruoka- ja eläinlääkintävirasto on tehnyt uusia auditointeja, sillä on annettu mahdollisuus auditoida, tehdä kansallisia auditointeja – Meillä on neljä maata. Osempe no, tulee mukaan. Mitä tulee laitosten lisäämiseen ja niiden nimittämiseen, meillä on joukko toimenpiteitä. Meidän pitäisi olla valmiita parissa kuukaudessa ilmoittamaan ne kunnioittaakseni aikarajoja. Me olemme laittamassa dokumenttia, joka on toivottavasti kesään mennessä valmis jossa kerrotaan kaikki, mitä toimintasuunnitelmassa on. Sitä ei ole unohdettu. Teemme sitä muiden ehdotuksen kanssa rinnan. Mielellämme esittelemme sen teille, jos välttämätöntä. Meidän arvioimme, että 60-70 prosenttia toimintaohjelmasta on jo toteutettu, ja olen valmis vastaamaan mielelläni muihin kysymyksiin. Kiitos lopuksi sitten esittelijä Dagmar Roth-Berend. Kiitos puheenjohtaja. Voidaan kohdata kaikki, mitä on sanottu. Haluaisin tarttua tärkeimpiin asioihin. Ensinnäkin markkinoille, markkinoille pääsy. Tästä puhui kollegani se, ja muut. Haluaisin korostaa yhtä asiaa vielä kerran. Haluan korostaa tätä aikataulua. Tällä hetkellä vaikutusarvioinnista Komissio on Tämä vielä neljä kuukautta, että tuote pääsee markkinoille. esityksellä. komissio ehdottaa, että tähän lisätäisiin vielä kolme kuukautta, joten kokonaisuudessaan aikaa olisi siis seitsemän kuukautta markkinoille pääsyyn. Minun ehdotukseni, jossa on selkeät päivämäärät, se on siis sellainen, että se ei ole mikään keksintö. Siinä ehdotetaan keskitettyä menettelyä, joka merkitsisi kansallisia viranomaisten osalta seitsemää kuukautta, siis kansallisen menettelyn osalta, ja sitten hajautettu menettely siis, ja sitten keskitty menettely yhdeksän kuukautta. Me siis puhumme itse asiassa samasta ajasta, ei mitään viivettä markkinoille pääsyssä. Vielä kerran haluan sanoa tämän täysin selvästi. Joka väittää jotakin muuta, puhu kolmesta vuodesta, ei puhu totta. Eikä hänen ei pitäisi johtaa harhaan ei asia, potilasjärjestöjä eikä potilaita eikä meitäkään. Kuka tahansa, joka edustaa tällä jotakin sosiaaliturvatahoa, tietää, että tämä on loppausta, jota tässä on nyt tehty. Sitten keskitetty tai hajautettu järjestelmä. Monet teistä ovat puhuneet tästä, lähes kaikki, Antonia, lähes kaikki. Meidän on tehtävä selväksi, että me puhumme minun hankkeessani, jos, jossa kuten tässä puhuttiin kaikista implanteista, joista herra Rivasi puhui, tai luokan kolme laitteessa, me puhumme 20 prosentista kaikkia tuotteita. Se on hyvin pieni määrä. 20 prosenttia kaikesta, mikä menee markkinoille. Tästä on oltava tietoisia. Ja Peter Liise viittasi mahdolliseen luokkaan kolme plus, että olisi eroja siellä minulla ei ole mitään ongelmaa tämän määrittelyn osalta, mutta henkilökohtaisesti uskon, että kaikki, mikä, mikä on implantti ja jää kehoon, ja johon liittyy aktiivinen tuote, esimerkiksi farmaloginen aine, sen pitäisi, sitä pitäisi koskea samanlaisen menettelyn kuin lääkkeiden. Se liittyy kehoon niin täytyy olla varma siitä, että se vaikuttaa. Jos on tuote, joka estää veritulpia tai insulinista tai muusta, niin täytyy olla varmoja siitä, että se toimii asianmukaisesti. Tässä on tehtävä selkeät erot. Jos meillä on hajautettu tai keskitetty menettely, jossa kansallinen, jossa on kansallinen viranomainen tai EMA, tai jos meillä on vahvistettu erilainen järjestelmä. Ei, nämä eivät ole minun kannaltani tärkeitä. Minun kannaltani tärkeää on se, että meillä on erotetaan laastari, neula, insuliinipumppu tai insuliiniimplantti. Nämä ovat eri asioita. Ja yksinkertaisenkin ihminen maailmassa ymmärtää sen, että menettely, joka meillä nyt on, on väärä, syvällisesti väärä. Kun me katsomme ilmoitettuja laitoksia, totta kai meidän pitää korottaa niiden asemaa. Minä en, minua ei kiinnosta se, miten se tehdään, mutta jos me emme pidä kiinni in-house-asiantuntemuksesta. Me aina luotamme alihankkijoihin. Miten me voimme tietää, että he ovat hyviä? Ei meillä ole mitään valvontaa heidän osaltaan. Kansallisilla viranomaisilla on valvonta, joka koskee ilmoitettuja laitoksia, mutta ei alihankkijoita. Tämä on selkeä ongelman mahdollisuus. Se on resepti katastrofille. Mistä me tiedämme, että alihankkijoilla on tietoa? Miten voidaan ilmoittaa jostakin, jos ei ole lääkäriä tai äh, lääketieteen asiantuntijaa. Mitä voidaan tietää, että joku antaa lupia tai valmistelee lupia tuotteille, jotka jäävät kehoon, silloin kun ei ole mitään käsitystä siitä, miten nämä toimivat lääketieteellisesti ja miten keho niihin reagoi. Ei se ole hyväksyttävää. Eikä ole hyväksyttävää, että ilmoitettu laitos ei ole mitään muuta kuin sateenvarjo. Ja antaa erilaisia mahdollisuuksia erinäisille ihmisille. Minua sanoisin, että miten vähän, yllättävästi miten teissä puhuivat siitä, että tapahtuu valvontaa markkinoilla hyväksynnän jälkeen. Kuka tekee tätä valvontaa? Sen tekevät kansalliset viranomaiset, valtio ja kuka siitä maksaa? Me kaikki siitä maksamme. Me maksamme jostakin, minkä ei pitäisi olla välttämättä, jos markkinoille pääsyä koskeva lupa hoidetaan asianmukaisesti on vähemmän valvontaa myöhemmin, jos on olemassa markkinoille pääsy, koska valvonta, joka on kunnollinen. Tämä on asiaan pitää viitata. Sitten tämä kertakäyttöisyys tai monikäyttöisyys. Minä en välitä siitäkään, miten se hoidetaan, mutta tällä hetkellä tiedämme, että tuote merkitään kertakäyttöiseksi ja kuitenkin sitä käytetään lukuisia kertoja. Se ei ole hyvä asia. Jopa naiveinkin ihminen ymmärtää, näin ei voi olla täällä eräs kollega oli ja sanoi, että niin, että hoitajat ovat pesseet sen. Niin, näin on. Emme me tiedä, miten näitä uudelleen käsitellään. Kukaan ei tiedä sitä. Kuka tahansa, joka teeskentelee, että on selkeä kuva siitä, miten esimerkiksi endoskooppisia laitteita, pieniä kameroita, joita on käytetty endoskooppiseen tutkimukseen vatsassa, jota pitäisi käyttää vain yhteen potilaaseen yhden kerran, mikä ei ole totta. Me kaikki Rova Klassi ja minä, meistä kukaan ei, ei tiedä sitä, onko tuotetta jo käytetty aiemmin, eikä meistä kukaan tiedä sitä, kuinka moneen kertaan sitä on käytetty. Ja uudelleen, meidän täytyy valvoa sitä, että uudelleenkin on hoidettu kunnolla, koska saattaa olla infektioita ja sitten me pitkään pystyy osoittamaan sitä, mistä infektio on tullut. Ja sitten ei vielä tiedä sitäkään välttämättä selviääkö sitä infektiosta, voidaanko sitä edes hoitaa. Miksi on niin paljon sairaalainfektioita? Miksi me jatkuvasti joudumme etsimään uusia antibiootteja, joita ole väärinkäytetty? Kollegat, tätä tilaisuutta nyt ei saisi hukata. Minä olen hyvin yksinkertainen ihminen. Jos jokin on kertakäyttöistä, minä ymmärrän, että se on kertakäyttöistä. Jotkut kollegat sanovat, että meidän pitää jättää tätä valmistelijoille. No totta, mutta kuka sitten määrittää sen? Komissio, me, tuottaja? Tuottajan pitää voida sanoa ja osoittaa, miksi jokin tuote on kertakäyttöinen, miksi sitä voidaan uudelleen käyttää. Minä en ole naivi. Minä tiedän, että on, tämä on yksi tapa, jolla voidaan tietysti suoraan sanoen painaa rahaa. No tietenkään ei pitäisi puhua näin suoraan, mutta kuitenkin tämä on mahdollisuus valmistelijoille toimia ikään kuin jokin tuote olisi kertakäyttöinen. Siksi haluan tarttua tähän asiaan. Kuka tahansa, joka pystyy osoittamaan, että tuote on uudelleen käytettävissä, mikä tahansa sairaala tai laitos, joka tekee tätä, voi tehdä niin. Ja silloin se ei sitten enää ole kertakäyttöinen sitä päivästä eteenpäin. Silloin sitä enää saa merkitä kertakäyttöiseksi. Ja silloin voimme tietysti sanoa, että merkitse näyttää mitään. Mutta eihän siinä ole mitään arvoa. Jos tällä hetkellä tuote merkitään kertakäyttöiseksi eikä sitä olekaan, sitä vaan sitä käytetään uudestaan. Missä silloin on tämän merkinnän arvo? Ei sitä ole. Järjestelmä olisi mikä tahansa. Jos on parempi järjestelmä, olen valmis hyväksymään sen. Mutta meidän pitää tietää, mitä ei saada uudelleen käyttää ja mi- missään tapauksessa, ja mikä sitten on sellainen, sitä voidaan käyttää uudestaan. Olen pahoillani. Nämä olivat vain nämä muutamat asioita, joihin saat notattua. Herra Mazei on aivan totta. Avoimuutta tarvitaan. Se on keskeinen osa tätä toimintaa. Rova Lepage ja eräät muut ja Rova Rivasi, jotka puhuvat Pips Campbellista. Meillä voi aina, skandaalista, meillä voi olla aina skandaaleja. Tämä on tällainen rikollinen energia, sitä voi aina olla. Voi olla vaikka satoja tarkastajia, tuhansia tarkastajia, voitaisiin tehdä, minkälaisia, kuka sitten saa pätevyyden tähän tällaisten valvontojen tekemään, mutta eka tapauksessa komissio tulee puhumaan siitä toisessa vaiheessa. Mutta meidän on varmistettava, että valvonta ennen tuotteiden pääsyä markkinoille ja kliiniset kokeet ovat niin hyviä ja niin selkeitä, että me suljemme porsaanreijät. Ja sitten tämä valvonta sen jälkeen, kun tuote on päässyt markkinoille, kyllä, mutta kuka siitä maksaa? Minä en halua että valtio, jäsenvaltiot, veronmaksajat maksavat jostakin, joka on itse asiassa valmistajien vastuulla. Kiitos. Näin olemme päättäneet tämän kohdan käsittelyn määräaikatarkistuksille 13. toukokuuta. Tarkistuksista keskustellaan 29. toukokuuta valiokunnassa äänestys ympäristövaliokunnassa on 10. heinäkuuta ja todennäköisesti syyskuussa asia menee täysistunnon käsiteltäväksi. Nyt tulemme seuraavaan kohtaan tai toiseen osaan tätä osaa esityslistaa. Peter Liisellä on viisi minuuttia, on nyt viisi minuuttia aikaa puhua, ei. Tässä ketään siis samalla tavalla kuin äsken. Peter Liisa, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mä haluaisin aluksi varjoesittelijöitä kiittää. Meillä oli jo lukuisia tapaamisia, jotka olivat hyvin rakentavia. Ja esittelijä S, varjoesittelijä S ja D-ryhmästä on Dagmar roth Berend. Tätä kautta on varmistettu se, että siitä osin kuin olemme yhtä mieltä, niin miten voimme sitten saada aikaan jo, johdonmukaisen tuloksen näiden kahden mietinnön osalta. Mistä tässä on kysymys? Tämä otsikko on hiukan hankala. Teen tämän vielä kerran selväksi. Kysymys on kaikista diagnostisista instrumenteista, jotka, joita ei käytetä suoranaisesti kehoon. Siis kysymys on erilaisista verikko, verensokerikokeista, diabetikoille HIV-testeistä, DNA-testeistä ja sen sellaisista. Me käsittelemme tässä mietinnössä toisena tätä toisena kohtana tässä yhteydessä. olisi vielä kerran sanoa, että ensi kerralla kääntäisimme järjestyksen toisinpäin, koska silloin vältetään sitä vaikutelmaa ikään kuin diagnostiikka olisi vähemmän tärkeää. Työryhmässä, joka meillä oli aivan oikein todettiin, että tämä ei ole mikään suuren lääketieteellisten tuotteiden mietinnön pikkusisko, vaan tämä on ensimmäinen askel, tämä on vanhemmat, koska ilman asianmukaista terapiaa asianmukaista diagnoosia, mikään terapia ei ole terapia ehkä vaikka sovelta oikein ja lääketieteessä ensin tehdään diagnoosi ja sen jälkeen terapia, joten ehdottaisin, että ensin kerralla kääntäisi järjestys toisinpäin. Meillä on tässä myös ongelma siinä, mikä oli lääketieteellisten tuotteiden osaltakin, että on testejä, jotka ovat markkinoilla ja jotka hirvittävällä tavalla eivät täytä sitä laatua, niin kuin odotetaan HIV-testejä, jotka, joissa todetaan, että virusta ei ole havaittu, ja sitten se on olemassa. Voimme kuvitella, mitä seurauksia tästä on. Tätä tapahtuu päivittäin Euroopan unionissa. Anna Sosa, joka lähti, on ihmisgenetiikan asiantuntija, ja hän sanoi, että on ihmisiä, jotka ovat kokeilleet sitä, että samalla näyt, sama näytö lähetetyn eri laboratorioihin ja saatu neljä, viisi eri vastausta, siitä, mikä on sairausriski. Ja kun on kysymys taudeista, joita voida parantaa, miksi hepatiitis C, hepatiitti C on sellaisia kokeita, joita ei, joihin ei voida luottaa. Meidän pitäisi vahvistaa tätä järjestelmää. On käyty keskustelua, että läheisyysperiaate pitäisi ottaa huomioon, näin teen mielelläni, mutta se saa merkitä sitä, että epäkohdat, joita Euroopassa on, että niitä sallitaan. Että tämä ei ole mikään kansallinen testi, koska nämä testit menevät yli rajojen, joten tämä on yhteinen tehtävä. En halua toistaa kaikkea, mikä Dagmar Ruth Behrentin mietinnön yhteydessä nousi esille. Komissiolla on ehdotuksessa hyvin kattavia parannuksia ja uskon, että me pääsemme tässä nyt suuren askeleen eteenpäin, jos tämä pannaan toimeen. Tätä voidaan vielä parantaa, täytyykin parantaa. Siksi olen tehnyt ehdotuksia ja olen monista asioista yhtä mieltä, mitä Dagmar Rothberg esittää, esimerkiksi näiden ilmoitettujen tahojen laatu. Me asetamme yrityksille usein suuria vaatimuksia, niin että yrityksessä täytyy olla jonkun, jopa pienessä ja keskisuuressa yrityksessä, jolla on viisi vuotta kokemusta. Ja ja ilmoitettujen laitosten osalta emme voi jättää tilannetta ennalleen. Tässä olen yhtä mieltä Dagmar Rothbergin kanssa. Yhden haluaisin vielä sanoa, mitä tulee tähän kolmeen vuoteen. Se ei koske yksittäisen tuotteen hyväksyntää. En tule nyt maaraamaan tässä mitään kauhukuvia. Minä pelkään, että lupamenettely, jota Dagmar Rothberg esittää, merkitsee sitä, että tapahtuu aillisia viivästyksiä, mutta kolme vuotta koskeva kommenttini koskee sitä, että meidän pitää ensin panna uusi lainsäädäntö toimeen. Komissio ehdottaa lääketieteellisten tuotteiden osalta kolmea vuotta ja äh, IVDn osalta, äh, joka lyhyempää aikaa, haluaisin, että tämä olisi tätä kuitenkin nopeutettaisiin, että saataisiin turvallisuutta kaikkia osa, kaikille osallistujille. Mutta jos nyt täysin lähdemme uusien yksikön luomiseen, miksi EMAn puitteissa, en usko, että kolmessa vuodessa ollaan niin pitkällä, että meillä voi olla uusi luotettava järjestelmä. Siksi vetoan sen puolesta, että työskennellään olemassa olevan järjestelmän puitteissa ja että parannukset, joita komissio esittää, niihin tartuttaisiin ja sitten lisättäisiin siihen vielä muita parannuksia. Kliiniset kokeet, niistä on jo puhuttu. Etiikkakomission osalta sitä tuen samoin kuin Dagmar Parent. Minulla on myös mukana muotoiluja mietinnön tulotuksessani, jotka koskevat alaikäisten suojelua ja määräaikoja ja olen käynyt hyvää keskustelua Estelin kanssa kliinisten kokeiden osalta, joten tässä meillä on johdonmukaiset esitykset tulossa. Ehdotan sitä, että yksittäisiä sääntöjä, jotka koskevat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, tehtäisiin sellaisiksi, että niitä on parempi, helpompi soveltaa esimerkiksi näiden Anwender äh, ohnehin nicht versteht, sondern... kääntämisen osalta, että tämä ei kaikissa jäsenvaltioissa, kaikille, pitäisi kääntää kaikille virkakielille, virallisille kielille ja eräitä muitakin helpotuksia esittäisi pienellisille yrityksille. Tärkeä kiistelty kysymys on kysymys in-house-testauksesta. Komissio on ehdottanut tiukempia sääntöjä kuin tähän asiassa direktiivissä. Minä olen käynyt keskustelua kollegojen ja asiantuntijoiden kanssa. Olen tehnyt ensimmäisen esityksen siitä, miten, miten tämä tutkijoiden osalta ja ihmisten osalta, jotka tutkivat sairauksia, miten tämä voitaisiin tehdä helpommaksi, yksinkertaisemmaksi kuin mitä komissio on esittänyt, mutta että in-house-testauksen osalta ei kuitenkaan jätettäisi sitä pelkästään säätelemättömästi markkinoille. Ja sitten erillisesti kom- pendien diagnostikan osalta pitäisi olla selkeämmät säännöt. Inhouse-testaus sairaaloiden osalta sitä on ajateltu sen tapauksessa, että, että ei ole kaupallisia kokeita. Silloin meidän pitää olla joustavia, mutta jos markkinoille tuodaan lääke, jossa on terapiaa seuraava diagnoosi, niin silloin laite, virus, joka sen on kehittänyt asettaa tämä myöskin käyttöön markkinoilla, koska siinä ei muuten ole mitään järkeä. Tässä voidaan silloin todeta, että tällainen in-house-testaus, tämä poikkeus ei silloin ei voi olla niin suurpiirteinen. Asi, aika syistä en nyt enää tartu useampaan kuin kahteen kohtaan. Ensinnäkin komissio ehdottaa erinäisiä delegoituja säädöksiä. Uskon, että tässä on vedettävä enemmän asioita mukaan yhteispäätösmenettelyyn. Nimittäin mm, henkilöt, jotka nyt ovat aktiivisia komissiossa, komissio sen Bors ja pääosaston edustajat, jotka ovat täällä, ovat tietysti esityksen takana, eivätkä he mielellään sitä muuta. Mutta jossain vaiheessa tulee uusi komissio ja uusia virkamiehiä eh, pääosasto Sankolle, ja haluamme olla varmoja siitä, että se malli, joka nyt hyväksytään, on sellainen, että se myöskin pannaan toimeen, että yhtäkkiä tulee tiukempia vaatimuksia, jotka käytännössä jarruttavat hyväksyntiä, tai että tulee löysempiä määräyksiä, niitä syntyy skandaaleja. Joten ydinelementit, jotka ovat myös liitteissä, ne eivät komitologiassa tai delegoitujen säädöstömyöntä saa muuttaa, vaan jos niitä muutetaan, silloin tehdään, otetaan käyttöön yhteispäätösmenettelyt, voidaan tehdä helpommaksi, voidaan kirjoittaa vaikka kokonaan uusi asetus. Sitten viimeinen kohta joka on tärkeä tässä mietintöluonnoksessa, josta on keskusteltu useampaan otteeseen, on selvit, suostuminen valistettavuuteen. Olen puhunut tästä asiantuntijoiden kanssa mietintölaatiessani, asiantuntijoiden kanssa Euroopan neuvostosta, OECDstä, ihmisgeneetikkojen kanssa, jotka puhuvat, että ennen kaikkea DNA-testien osalta on hyvin tärkeää, että on neuvontaa. Sen testit ovat usein erittäin huonoja, kuten sanoin, mutta vaikka ne olisivat hyviäkin, puitteet, joissa niitä sovelletaan, on hyvin tärkeää. On välttämättä tällaisia lentäviä kauppiaita. Internetissä on tarjouksia, jotka eivät ole vakavia, jossa ihmiset voidaan asettaa hyvin dramaattisiin tilanteisiin, joille varmistettua nykyisessä eurooppalaisessa lainsäädännössä, etteikö joku kolmas työnantaja tai naapuri tai joku muu voisi saada lähettää geneettistä materiaalia vaikka yhden hiuksen laboratoriolle ja saa sitten geneettistä tietoa esimerkiksi vakavista sairauksista, joita tällä henkilöllä saattaa olla. Joten on tärkeää, että on hyvää neuvontaa. Parlamentti on tästä jossain vaiheessa jo päättänytkin. Yksityiskohdista pitää vielä keskustella. Minä olen tehnyt juridisen esityksen yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, mutta varjostuneiden kanssa on puhuttu siitä, että sitä voitaisiin vielä parantaa. Ratkaisevaa on, että periaate, joka on perusoikeuskirjassa, joka liittyy sitä, että antaa suostumus tällaiseen selvitykseen, se on asia, joka liittyy mukaan liittyneiden testiin otettamiseen ja pitää myöskin tutkia, että tämä on sitten juridisesti vakaalla pohjalla. Kiitos tarkkaavaisuudesta ja kiitos hyvästä yhteistyöstä. Liise. Kiitos Peter Liise. Varmastikin kumpikin esittelijä voivat sopia järjestyksestä seuraavaa kertaa vasten, kuka ensin puhuu, mutta joka tapauksessa luotan kumpaankin esittelijään täysin. Ja nyt varjo esittelijät tästä aiheesta. Aluksi kollega Dagmar Roth-Behrendt. Ich bin in vielen... Kiitos, olen monista asioista, jotka esitellä sanoi, jotka kollega Liisa sanoi, yhtä mieltä hänen kanssaan. Sitten osin, mitä komissio on tehnyt, että komissio on tehnyt tämän paremmin. Olen monissa asioissa yhtä mieltä siitä, mitä komissio on esittänyt ehdotuksessaan, mutta ehkä meidän pitää kuitenkin vielä, mitä tulee ilmoitettuihin tahoihin, että me pitää katsoa vielä sitä, mitä me teemme tällaisten ennalta ilmoittamattomien tarkastusten osalta, pitäisikö se kenties muuttaa, pitäisikö kenties myöten vastuullisuutta tästä ja rahoituksesta tarkastella. Mitä tulee niihin kohtiin, joista herra Liise puhui, olen yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, että näiden äh, ilmoitettujen laitosten laatua pitää kohottaa. Se, mitä vaaditaan yrityksiltä, se mitä myöskin heijastua niissä laitoksissa ja tahoissa, jotka myöntävät lupia. Tämä tieto, ei voi olla niin, että alihankijat tai jotkin yhden hengen yritykset, että, että niissä olisi tämä asiantuntemus. toimeenpanoajasta olen yhtä mieltä herra Liisen kanssa. On yhtä mieltä sitä, että asia pitää tarkastella. Pitää saada kummassakin mietinnössä samanlainen esitys. Mitä tulee tähän aikaviivästymään, josta herra Liise puhui, minä jo aiemmin sanoin, että olen vakuuttunut siitä, että muukin menettely kuin nykyinen ei johda siihen, että viivästyy markkinoille pääsy tietysti riippumatta toimeenpanosta, mutta meidän pitää tarkastella tätä asiaa ja katsoa, että käsittelemme asiaa samalla tavoin. Kysymys nämä in-house-testaus tai sitä seuraava diagnostiikka. Minä en ole sataprosenttisesti vakuuttunut, enkä täysin ymmärtänyt sitä kenties että en ymmärrä sitä, poikkeuksia, joita komissio on esittänyt tiettyjen in-house-testausten osalta, etteikö se olisi riittävä, etteikö, etteikö se olisi tarpeeksi hyvää, että siinä pitää olla varovainen. Tästä pitää vielä keskustella esittelijän kanssa. En ole tässä vielä vakuutunut. Herra Liisehän viittasi siihen – että in-house-testausta hän haluaisi sopeuttaa, siis sellaista, jota yksi instituutio suorittaa, ja hänellä on ehdotuksia myös siitä, miten tämä companion, companion äh, diagnostic, eli DNA-testaus tiettyjen terapioiden osalta ja tiettyjen potilaiden osalta, että tämäkin on asia, jota pitäisi minusta vielä tarkastella. Ja sitten tämä itse tehdyt testit ja testaus, joka tapahtuu äh, lähellä potilasta. Näissähän äh, Liise esittää muutoksia. Minä olen yhtä mieltä sitä, että tätä tarvitaan. Minkälaista mm, tämä sitten on, minkälaisia muutoksia ovat, siitä pitää päästä vielä yksimielisyyteen. Sovellusala. Herra Liise ei tästä puhunut tässä. Hän on sitä mieltä, että komissio on unohtanut äh, soveltamisalasta sen, että myöskin nutrigeneettiset testit ja elämäntyylitestit pitäisi soveltaa, ottaa tähän mukaan. Tässä minä olisin varovainen, koska minun pitää tässä asiaa kyllä vakuuttaa siitä, onko tämä sovelias äh, asianmukaista vai ei. Mitä tulee sitten sovellet delegoituihin säädöksiin? Millä on aina tukenut komitologiaa. Ja kuten tiedätte, komitologia menneisyydessä on aina huolehtunut siitä, että ei muuteta lainsäädäntöä, että kaikki mitä komitologiassa tapahtuu on alla sellaista, että sen pohjana on olemassa oleva lainsäädäntö. Nyt meillä on muuttunut tilanne Lissabonin sopimuksen myötä ja meillä on toimintavälinen sopimus komission kanssa, niin että delegoitujen säätösten kanssa kyllä voidaan elää jos on kysymys menettelyn nopeudesta. Siksi pyytäisin, että katsotaan asiaa mahdollisimman tarkasti, missä on järkevää käyttää delegoitua säädöstä. Sillä kollegat meidän on pidettävä mielessämme, että lainsäädäntömenettely, vaikka se koostuisi kolmesta artiklasta, vie aikaa ennen kuin se lähtee tästä talosta ulos. Joku, joka uskoo, että tässä voidaan nopeampia, elättelee harhakuvia. Asia pitää toimittaa parlamentille, asianmukaiselle valiokunnalle ja myöskin muille valiokunnille, jotka sitä käsittelevät. Me nimitämme esittelijän, aina aikapuitteissa. Sitten esittelijät käyttävät aikaa niin paljon kuin haluavat tähän mietintöön. Sitten on määrä ja tarkistuksille käännökset. Ei voida tulla taloon ja saada täältä asiaa ulos nopeammin kuin 9-12 kuukaudessa. Se tekee tästä menettelystä aika hitaan. Joskus tietyissä lainsäädännön kohdissa halutaan olla nopeampia, mutta minusta olisi parempi katsoa sitä, missä on tarvetta joustavuuteen, nopeuteen. Ajatellaan myöskin potilaita tiettyjen lääketieteellisten tuotteiden osalta. Minusta tiukat säännöt, jotka koskevat delegoituihin säädöksiin, jos me valvomme riittävästi, ovat kyllä aivan riittävät. Seuraavaksi Taylor. Good morning, Chair. Hyvää huomenta, puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää tohtori Liise ja hänen mietintöluonnoksestaan. Hän on tehnyt joukon muutoksia, jotka parantavat komission tekstiä. Tässä on muutama asia, jotka eivät ihan mene oikeaan suuntaan ja muutama muutosta arvio vielä. Aika vähän, että mainitsen vain kolme kohtaa, mitä tulee kliiniseen näyttöön. Ymmärrän tohtori Liinsen ehdotusta parantaa rakennetta tässä suhteessa. Ja tuon tähän kliinisiä kokeita koskevasta ehdotuksesta tärkeitä kohteita. Ja sitten kuuntelen kohtaa ku, on tärkeää, että sidosryhmät ymmärtävät paremmin nämä tulokset. Me haluamme sen tuloksen, että terveydenhuoltoalan henkilökunnalla on riittävästi kliinistä näyttöä, jotta he kykenevät tekemään harkittuja päätöksiä. Sitä valvonta ja eettinen hyväksyntä ovat hyviä. Tarkastelen niitä yksityiskohtaisemmin. Ymmärrän, että komission ehdotuksen ydin on mukana. En ole vakuuttunut, että markkinoille toimista edeltävä luvan myöntäminen olisi oikea suunta ja in-house asiantuntemuksen suhteen meillä on vähän varauksia ja luokka D luokan poissulkeminen tästä asiantuntemuksesta voi aiheuttaa ongelmia. Määritelmän mukaan niitä usein käytetään esimerkiksi tutkimaan altistumaa, altistusta jollekin hengenvaarallisille kontaminaantille. Ja toivon, että että näitä laitteita voitaisiin talossa rakentaa, jos ei laitteella ole mitään vaihtoehtoa. Tämä on, koskee usein harvinaisia sairauksia, joissa, jotka ovat markkinoiden kannalta kiinnostavia, tai sellaisia, jotka vaativat nopean reaktion, kuten sikainfluenssi. Arvostan huomiota kohtaan 14, joka koskee laitteiden muuttamista terveydenhuoltoalan laitoksissa ja ja kolmas, johon tarttuisin, tämä testaus ja elämäntyylille testa. Se on että jo kansanterveydellisiä huolenaiheita, jo liittyen testeihin, jotka voivat täyttää psykologista stressiä, kuten Huntingtonin tauti, ja ymmärrän, mihin tohtori Liisa pyrkii, mutta en ole varma, että pitäisikö asettaa EU-tasolla rajoitteita itse testaukselle, geenitestaukselle ja Liisa viittaa jäsenmaiden oikeuteen subsidiariteettiperiaatteen pohjalta luoda rajoitteita itse testaukselle. Ja tässä saattaa olla kohtia, joissa tarvitaan jäsenvaltioiden ää, toimivaltaan. 16-18-vuotiaat lapset voivat... Hidasta, voisitko hidastaa, sana puheenjohtaja? Toinen kysymys on, mitä, mikä määritellään laitteeksi asetuksen puitteissa. Tätä Liisa on laajentanut, että elämäntyylitestit mukana, arvioidaan suoria tai epäsuoria terveysvaikutuksia. Perehdy tähän tarkemmin ja uskon, että tohtori Liisen huomio ottaa huomioon testit, jossa arvioidaan ää, potilaan tai alttius jonkin sairauteen genetiseltä pohjalta. Sitä täytyy selkeyttää täytyy selkeyttää, että nämä, mitkä laitteet selvittävät alttiutta tai riskiä johonkin sairauteen ja millä arvioidaan henkeä vaarantava riski sairauteen. Next speaker Margareta. Kiitos sitten Margareta Auken. Tack Mattias. Kiitos Mattias. Minäpä ajattelin puhua tanskaa. Ensiksi sanoisin kiitokset Peter Liselle hyvästä työstä ja että äh, mennään tähän valmistelun mukaan. Minä ajattelin, että tämä on ihan yksinkertainen homma, piece of cake. Tämä hoituisi helposti, mutta kävipä ilmi, että tämähän onkin paljon paljon monimutkaisempaa. Ja kuten sanottu, kovasti kiitän siitä, että meidät on otettu niin hyvin mukaan pitelliseen työhön ja, ja että hän on tehnyt niin hyvää pohjatyötä mainitsen pari konkreettista asiaa, joita pitää meidän puolelta painottaa. On järkevää tehdä erotus näiden potilastestit ja itsetestaus. Kuten sanotaan, että tässä puhutaan hyvin erilaisista tilanteista. Meidän, meillä on myös pal- tarvetta paljon, eli potilailla ihmisillä on tarvetta paljon paremmille neuvoille itsetestauksen suhteen. Tässä ovat suurimmat haasteet. Ja se on hyvin kuvattu Peter Liisen tekstissä. Olemme oikein iloisia myös siitä, että Peter Liise pyrkii pragmaattisesti lykätä täytäntöpanoa. Tämä en oikein ymmärrä, miksi komissio haluaa mietintäaikaa näin pitkään. Cameron Peret kuvasi asia ihan hyvin, että, että parlamentin kannetaan, voin ottaa tässä etukäteen huomioon, että päästäpä nyt vauhtiin tässä. Ja on itsestään selvää, että meidän täytyy saada tämä äh, informoitu hyväksyntä, harkittu hyväksyntä mukaan tähän. Ja myöskin perusoikeuskirja pitää ottaa vakavasti. Ja perusoikeuskirjasta vielä yksi asia, mitä tulee siihen kohta. Eli tässä pitää olla rinnastuksia kliinisiä kokeita koskevan astukseen. Että me jää koska me jaamme tämän saman ongelmatiikan. Ja minä tiedän, monet täällä ovat. Monet puhuvat vain transparenssista. Mutta kuten sanoin, transparenssisanaa ei oikein mainitakaan tässä. Tässä meillä on avain sille, että voimme taata, että tuotteet, jotka on kovasti markkinoita, jos jotain testituloksia on kätketty, jotain asioita ei ole tehty kunnolla. Että avain turvallisuudella tässä on, että meillä on täysi tarkasteltavuus. Että kansalaiset voivat sekata, et, ja riippumattomat asiantuntijat erityisesti voivat sekata. Sillä on törmä vaikutus. Tämä, e, jos ajatellaan tätä ennakkotarkastusta, jos meillä ei ole, jos me ollaan estäneet kaikkea näitä porsareikiä, kuten Dagmar mainitsi, ja porsareet suljetaan avaimuudella parhaiten. Tämä lu- kansalaisten luottamus, joka lää- lääketieteen puolella on, on näkyvillä. Lääkärit haluavat mutta Saksassa on vähiten sitä perinnettä, mutta Tanskasta, Saksastakin on tullut voimakkaita vekomuksia avoimuuden suhteen. Eli kliiniset kokeet pitää ottaa huomioon tässä. Meidän täytyy tehdä koko tämä prosessi turvalliseksi. Meillä pitää olla nopeammat prosessit sitten, kun nämä takeet on rakennettu sisään. Me totta kai toimme tätä markkinoille tuomista edeltävät testit riskialteimmista tuotteista. Täytyy pitää huolta siitä, että ei voi kätkeä mitään harmillisia testituloksia. Ja täytyy taata, että testit ovat asiallisia. Ihan lopuksi. Minä olen vähän epäileväinen sen suhteen. Nämä ilmat, sen saavat e- laitokset takaavat sen, että että me saamme järjestystä. Pitäis, tarvitaanko keskittyä elin, joka vastaa valvonnasta? Tämä nopea markkinoille pääsy ja turvallisuus, tämä, nämä kolikon eri puolelle. Minä mieluiten näkisin tämän, äh, jos olisi transparenssia, mutta jos meillä ei ole transparenssia nämä ilmoituslaitokset, niin sitähän meillä ei ole mitään varmuutta mitä tästä oikein sukeutuu. Minulle avoimuus on kaikkein tärkeintä. Ja sitten meillä on paras potilaiden turva ja yhteiskunnan kansanterveyden turva. Kiitos. Eh, Der Kollege Karmanov hat jetzt das Wort. Karmanov. Vielen Dank. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já v tom budu... Kiitos rakkaat kollegat, hyvin nopeasti. Haluaisin kiittää esittelijää ja kiitän häntä myöskin hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Hänen ehdotuksensa parantaa komission ehdotusta. Esittelijä myös puoltaa äh, hidasta toimivaltuuksien siirtämistä. Ja mielestäni meidän pitäisi häntä tässä tukea ja löytää sellainen ratkaisu, joka on tasapainoinen, ottaa huomioon toisaalta turvallisuuden ja laadun ja toisaalta markkinoille pääsyn ja myöskin sen, että potilaat saavat käyttöönsä näitä lääkinnällisiä laitteita. Jos haluamme laadukasta, innovoivaa lääketieteellistä hoitoa, niin tavallaan meidän täytyy tietysti huipputason lääketiedettä tukea, mutta samalla meidän on tuettava myös sitä, että ehkäisevä lainsä, lä, lääketiede ja hoidot myöskin tulevat entistä tärkeimmiksi, ja tämä ihan terveyskeskuksissa tai ihan hoitojen perustasolla. Esimerkiksi voitaisiin vaikkapa tehdä laajempia seulontatutkimuksia potilaiden keskuudessa ja voisimme myöskin pitää enemmän seulontatestejä vaikkapa hoitavien lääkäreiden pohjalta. Oltais osa ei ole paikalla, joten puhelista on käsitelty loppuun ja komissiolla on puheenvuoropyydä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos kunnianarvoisille jäsenille mahdollisuudesta kuulla heidän kantojaan. Olen samaa mieltä sen kanssa, että käsitelläpä asioita, missä järjestössä haluatte, ja se on teidän päätettävää. Tämä ehdotus on yhtä tärkeä. Ja näin komissio on myös suhtautunut alustavan työhön. Olemme tyytyväisiä moniin esittelijöihin ja varjoesittelijöiden näkökantoihin. Keskityn niihin, jotka otettiin eniten esille. Ensinnäkin mitä tukee ilmoitukset vastaanottaviin laitoksiin, joihin Liisa tartoi kliiniset tulokset ja niitä laitosten vahvistaminen. Ymmärrämme, että täytäntöönpano on tärkeää tässä. Kliinistä kokeista olen kiitollinen. Mainitsitte työn esittelijän kanssa tuossa ehdotuksessa. Meidän täytyy saman muun suuntaistaa tämän mun kanssa mitä tulee erittäin herkkiin kysymyksiin, jotka liittyy harkittuun suostumukseen. Esimerkiksi DNA-kokeissa olemme hyvin, kuuntelemme hyvin tarkkaan kaikkia asioita tässä ja kaikki kertokset tässä suhteessa olisivat arvokkaita meille ja tervetulleita. Me haluamme tämän oikein. Varsinkin me näemme, että Lähitulevaisuudessa tällaiset testit lisääntyvät. on sisällä tapahtuva testaus. Näemme, mitä arvoa esittelijällä on liittyen tämän talon sisällä tapahtuva testaus ja sen äh, asettaminen asetuksen suuntaviivoihin, mitä tulee suuntaviivoihin, jotka jotkut jäsenet mainitsevat. Ymmärrämme, että on tarvetta selkeytyksellä siinä, mitä mitkä testit liittyvät näihin laitteiden määrittelyihin. Ja siirtymäkausi. Haluaisimme lyhyemmän siirtymäkauden, että asiat astuisivat mahdollisimman nopeasti voimaan, mutta on olennaista, että teemme tämän oikein. 18 kuukautta, ää, aikaa taloudellisille toimijoille rekisteröidä laitteet on tärkeää. Täytyy tehdä selväksi, että jos siirtymäkautta lyhennetään, emme toimi ei-haluttuun suuntaan. Sitten tieto uusien mallien saatavuudesta tämästä tärkeä. Minä pohdin tätä, olisiko tästä hyötyä. Ja sitten yksi kommentti delegoidusta säädöksistä. Me aina takaamme jatkuvuutta komissiosta. Emme poikkea sitä, mitä lain säätäjät ovat ehdottaneet. Ja näin myös päivän prosesseissa tulemme takaamaan jatkuvuuden. Joskus delegoidut säädökset menevät nopeammin. Mutta tämä on jälleen lainsäätäjän päätös. Ja lopuksi Peter Liese esittelijänä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varjoesittelijöille, kiitos komissiolle. Aion nyt olla lyhyt sanainen. On tärkeää se, mitä Dagmar Rothberg sanoi tästä in-house-testauksesta. Sitä on yhdessä vielä tarkasteltava. Meillä kaikilla on sama tavoite. Ei pitäisi tapahtua minkäänlaista turvallisuuden vähenemistä, mutta jos teollisuus ei pysty tai ei tee sitä, että se tuo näitä testejä markkinoille silloin – Sairaaloissa on työskenneltävä asioiden parilta ja löydettävä riittävästi ratkaisuja. On olemassa eri näkemyksiä asiasta. Ne pitää nyt koota yhteen. Rebecca Taylor sanoi, että se mitä minä ehdotin ei riitä. Totkut sanovat, että se menee jopa liian pitkälle. Olen valmis siihen, että katsomme tekstiä yhdessä ja kenties työstämme yhteisiä tarkistuksia. Soveltamisalasta en sanonut alussa mitään, haluan perustella sitä, koska Dagmar Beont ja muut varustelijat kysyivät asiasta. Uskon, että on vaikea sanoa, että nyt on testi, joka sanoo jotakin fysiologisista tapahtumista ihmisen kehossa. Siitähän siinä on kysymys. Yritys sanoo, että jos käytetään testiä, niin sen te voitte soveltaa tiettyä ruokavalioa ja paino ne putoaa. Kuvittelen nyt, että on vaikka potilas, jolla monet ovat nähneet. Minä olen nähnyt monia omana aikanani, jolla on paljon ylipainoa, joille me sitten lääkärin sanomme, että heidän pitää nopeasti pudottaa painoa, koska muuten sillä on vakavia, siitä seuraa vakavia vahinkoja, jotka johtuvat ylipainosta, liikapainosta. Jos tällainen koe ei ole vakavasti otettava, eikä ruokavaliolla ole mitään tieteellistä perustaa, tällä ruokavaliolla, jota tämä yritys myy, tai tarjoaa tämän kokeen seurauksena, se on silloin yhtä lailla terveysongelma kuin jos on te- muita testejä, jotka eivät ole totuuden, joiden tulokset ovat totuudenmukaisia. Tämä siis ei saa jäädä tästä syystä sääntelemättömäksi, vaan pitää ottaa mukaan tähän säädökseen. Kysymys ei ole mistä tahansa jostakin muusta. Kysymys on ihmisen kehon fysiologisista toiminnoista, missä alkaa lääketieteellinen vaikutus, mihin se päättyminen. Mielestäni meidän pitää katsoa, että säädöksen ei liian moni asia jää huomiotta. Sitten tämä tietoinen suostumus. Kiitän tuesta, jota olen saanut erinäisiltä kollegoilta ja myös komissiolta. Rebecca Taylor kysyi, eikö tässä nyt mennä jäsenvaltioiden toimivallan piiriin, eikö tämä ole asia, joka kuuluu läheisyysperiaatteeseen. On ymmärrettävää, että tällainen kysymys tulee brittiedustajalta, koska Isossa Britanniassa perusoikeuskirja on ollut ongelmallinen kysymys. Mutta jos olen oikeasti oikein perillä juridisesti opt-out ei koske artiklaa kolme, eikä iso pitäisi kukaan sano, että tietoinen suostumus on jotakin, mitä ei haluttaisi. Kysymys on periaatteesta, josta on tehty yhteinen päätös, se on oikeudellisesti sitova Euroopan unionissa, ja se merkitsee sitä, että meidän pitää ottaa se huomioon. Perusoikeuskirjassa todetaan, siellä missä Euroopan unioni toimii, on noudatettava periaatteita. Jos meillä on oikeusperuste, joka koskee kokeiden säätelyä. Ei ole pelkästään mahdollisuutta ottaa siihen mukaan tietoinen suostumus, vaan se on velvollisuus. Ja näin tehdään myöskin kliinisten kokeiden osalta. Tietoinen suostumus on sielläkin osa asiaa ja siksi se pitää tässäkin tehdä. Totta kai meidän pitää muotoilua vielä tarkastella. Minä en halua, että jos on geenikoe, testi, jota tai tällainen normaali diagnostiikka, joka liittyy terapiaan, tapahtuu terapian yhteydessä, tai diagnoosi, jonka lääkäri tekee varmistaakseen tässä tapauksessa potilaan aseman, että meidän tämän osaltaan jokin mutkikas menettely, vaan voimme sanoa esimerkiksi Hansisonin tapauksessa 20-vuotiaana että 50-vuotiaana hänellä, hän on vakavasti sairas, parantumattoman sairauden, hän saa parantuman sairauden valtaisen vaikutus elämään, joten tätä ei voi saa tehdä joku kolmas taho, joka vaan ilman lupaa pääsee käsiksi geneettiseen materiaaliin. Avoimuus. Me tarvitsemme avoimuutta. Kuten Glennis Wilmot, olen sitä mieltä, että pitää yrittää samansuuntaisia säädöksiä kuin kliinisten kokeiden osalta. Haluan myöskin kiittää Mark ja että sitä, että jatkuvasti on viitannut siihen, että hän tuo asiantuntijat parlamenttiin, jotka voivat perustavallatusti sanoa asiasta jotakin. Minulla ei vielä oikeaa muotoilua. Glennis Wilmot puhui juuri tästä. Miten saamme aikaan sen, että on mahdollisimman suuri avoimuus ilman, että potilaiden henkilötietoja paljastetaan. Glennis Wilmotin työryhmässä olin paikalla, jossa myöskin oli mukana Peter Götze. Eh, ja saimme kuulla sitä, että jos kaikki tiedot paljastetaan, silloin tietysti henkilöt, joilla on harvinainen sairaus, vaikkei nimeä olisi näkyvissä, saisimme nopeasti tietää, kenestä on kysymys. Ja meillä on kuitenkin suojeluvelvollisuus. Ja kun olimme Remassa 2011 ja otimme asian esille siellä, Linda McEvan, Dagmar Ruth Bent olivat myös paikalla. Silloin me totesimme, että useimmat kysymykset tulevat kilpailijoilta, eikä me halua sitäkään, että tietoja käytetään siihen, että varastetaan teollisia tekijänoikeuksia. Ja meidän pitää löytää asianmukainen muotoilu. Glens Wilmot tekee tässä hyvää työtä, jolle voidaan rakentaa jatkotoimintaa, miten suojellaan teollisia tekijänoikeuksia ja henkilö, henkilöoikeuksia. Samalla kun vahvistetaan se tutkimusta niin, että ei sellaisia tapauksia, joita menestystä tietoja pidetään salassa, jotka voisivat vähentää vahinkoja, kohdistuvat potilaisiin, jos ne julkistettaisiin. Meidän katsoa, miten voimme ottaa nämä tiedot huomioon ja harjoitamme tässä yhteistyötä Glenn kanssa asianmukaisesti. Kiitos. Kiitos Peter Liise. Meillä määräaika tarkistuksille kolmas toista toukokuuta ja kuten Rotverin tapauksessa keskustelu käydään tarkistuksista ja muusta. Sitten sen jälkeen äänestys on 10. Eh, heinäkuuta ympäristövaliokunnassa ja täysistuntokäsittely olisi syyskuussa. Kiitän kaikkia, jotka ovat ottaneet tähän keskusteluun myös komissiosta. Ja nyt sitten jatkamme Holger Kramerin mietinnöllä. Kysymys on kevyistä kuljetusneuvoista. Pyytäisin niitä, jotka eivät halua osallistua tähän keskusteluun. Että he lähtisivät salista, mutta tietysti kaikki ovat tervetulleita, mutta poistujat voisivat poistua hiljaa niin, että esittelijä pääsee liikkeelle ja voi esitellä meille tämän aiheen. Holger Kramer, ole hyvä. Kiitos. Myös, ja nyt myös mukavaa, että seuraavatkin puhujat eivät joutuisi vaikeaan tilanteeseen. Niin nämä kevyet kuljetusajoneuvot on jäänyt hiukan kaskeskustelun varjoon. Se oli minusta myös yksi aikomus, kun aikataulussa suunnittelin, että tähän tulisi jonkinlaista ajallista eroa, niin että henkilökunnan autokeskustelu voitaisiin käydä erikseen. Sitten nämä kevyet kuljetusajoneuvot käytäisiin siitä irrallaan lävitse, ilman että nyt pitää päätös rupeaa tässä ennakoimaan, koska Kaasin osalta löyttiin kompromissipaketti, ja se luultavasti saa tuen taakseen. On sekin monia näkökantoja, siitä voidaan vetää mukaan keveisiin kuljetusajoneuvoihin. Ei tarvitse olla keksimään pyörää uudestaan tai käydä uusia perustaperiaatekeskusteluja. Mutta en nyt halua kuitenkaan ennakoida tässä, mitä keskustelussa nousi esille tarkistuksista. Niitä paljon vähemmän kuin oletin tai odotin. 128 tarkistusta on varmastikin alhaisimpia tasoja, mitä tämän tyyppisissä kiistelyissä asioissa yleensä saadaan. Ehkä meidän onnistuu äänestyksen, äänestyksiä edeltävien päivien aikana päästä kompromisseihin. Neljä tällaista tärkeintä kohtaa, joihin on tehty tarkistuksia, niistä on se, että erona henkilöautoihin on se, että meillä on yksi keskustelu, joka koskee 2020 tavoitteita. Siinä on nyt erinomaisia esityksiä. Tiukentaa tavoitteita oli odotettavissakin, että kaasin verrattuna tämä sanamuoto to be confirmed va, tullaan vahvistamaan, tuli osaksi asetusta. Myöskin äh, pakettiautojen osalta on keskusteltu siitä, pitäisikö jo nyt tehdä määritelmiä, jotka koskevat ajanjaksoa vuoden 2020 jälkeen. Tarkistukset ovat hyvin laaja-alaisia, on tiukkoja käsityksiä tilanteesta vuoden 2020 jälkeen. Eh, siihen, että voitaisiin lyödä asioita lukkoon vasta vuoden 2017 jälkeen. Myöskin paketin osalta, osalta eh, on puhuttu myöskin näistä super eh, bonuksista, mutta niin osalta ne varmastikaan eivät ole, tai supercredits eivät ole välttämättä keskeisin kysymys, niin voidaan kuitenkin jättää vielä mukaan. Sitten tämä testisykli, se on kenties keskustelu, joka olisi voitu ehkä jättää käyttämättäkin ajatellen aikaa. Henkilöautojen osalta on kompromissi testisyklistä, ymmärtääkseni, jota tukevat tärkeimmät ryhmät. Ja olen sitä mieltä, että sitä voitaisiin sopeuttaa ja käyttää sen mukaisesti myöskin näiden keveiden kuljetusajoneuvojen osalta ehkä esittelijät voisivat miettiä tätä hiukan, että voitaisiin sitä kautta päästä kompromissiin. Sitten mielelläni tietysti haluaisin nyt kuunnella kollegoja, sitä mitä heillä on sanottavana tarkistuksiin, ja sitten voimme tehdä esityksen jatkokäsittelystä. Kiitos Holger Kraama. Kansapuolueen puolesta Salvatore tuota, Tatala. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on hyvin tärkeää odottaa varjoesittelijöiden kokouksen tuloksia, kompromisseja. Useita kompromissitarkistuksia varmaan voidaan tehdä, mutta hyvä olisi odottaa myöskin äänestystulosta kollega Holgerin, Holgerin ää, mietinnön osalta. Tiedän, että tässä tavoitteena on tämä 147 grammaa per kilometri. Ja se ei ole sellainen, josta lähdemme neuvottelemaan, ja uskon, että tästä meidän täytyy vakuuttaa myöskin muut kollegamme. Haluaisin mainita tässä myös kaksi muuta äh, seikkaa. Nämä superbonukset, ensinnäkin useat tarkistukset ovat jo viitanneet siihen, että kysymys on hyvin hyödyllisestä instrumentista, jotta voitaisiin kehittää sähköajoneuvoja. Ja sen takia en ymmärräkään, enkä ymmärrä ollenkaan, minkä takia nämä liittyisivät vuoteen 2015. Haluaisin korostaa sitä, että nämä hyötyajoneuvot ja myöskin tällä sektorilla toimivat teollisuuden alat investoivat näin valtavasti kehittämiseen. Kun kysymys on sitten taas tästä uudesta testisyklistä, niin ähm, komissiohan on tätä tarkistellut, mutta olen hiukan hämmentynyt kuitenkin, koska meitä pyydetään tässä nyt hyväksymään uusi testisykli, joka ei kuitenkaan ole vielä markkinoilla, eikä tätä ole myöskään vielä testattu, niin että useissa tarkistuksissa on jo nyt pyydetty, että komissio toimisi sillä tavalla, että tämä sykli tapahtuisi vuonna 2007 ja että uudelleen mietittäisiin myöskin sitä, mitkä ovat sitten toimet vuoden 2020 jälkeen tätä sykliä ajatellen. Ymmärrän oikein hyvin ne vihreiden ja sosiaalidemokraattien kannat mutta mielestäni on kuitenkin ennen aikaista tässä nykytilanteessa ja tässä kriisissä, jossa autoteollisuus on kautta Euroopan, niin jo miettiä sitä, että lähdettäisiin vuoden 2020 jälkeen näitä tavoitteita muuttamaan niin, että ehdotan, että etenemme varovaisesti, mutta katsotaan sitten illalla vielä näiden äänestysten jälkeen. Um, Seuraavaksi Eh, Ulf eh, Tack så mycket. Kiitos. Minäkin haluan kiittää Holger Krameria tehdystä työstä. Jälleen kerran automietintö, jossa hän on mukana. Meillä ei ole ollut varsinaisesti sellaista varjoistella kokousta, jossa olisi käsitelty yksityiskohtia. Sellainen tullaan järjestämään myöhemmin. Ja siksi on vaikea nyt olla täysin täsmällinen sen osalta, mihin tämän työn tulisi johtaa. Aivan kuten Holger Kramer sanoi, että on niin, että meidän tietysti tulee nähdä tämä kysymys kuljetusajoneuvojen osalta erillisenä siitä, mitä tulee henkilöautoihin. Kysymys ei ole samankaltaisista ajoneuvoista, mutta saman aikaan kuitenkin on olemassa voittoja, joita voidaan saavuttaa tarttumalla siihen, mitä on päätetty tai tullaan päättämään henkilöautojen osalta. Esimerkiksi kun on olemassa tämä testisykli, joka periaatteessa on sama kuin henkilöautojen osalta. Muuten uskon, että ei saa täysin sallia talouskriisin vaikuttaa kaiken. Kaikki, mitä tällä vaalikaudella on tehty tällä parlamentissa, on sellaista, että siihen on heijastunut tämä vakava talouden kriisi, joka tuntuu olevan edelleenkin täällä ja tuntuu jatkuvan ennen kuin löydämme teitä ulos kriisistä, mutta se saa johtaa siihen, että me jätämme sikseen kaiken muun tyyppisen poliittisen toiminnan ja poliittiset tavoitteet. Me emme ratkaise pitkän tähtäyksen kilpailukysymyksiä, pitkän tähtäyksen ilmasto- ja ympäristökysymyksiä sillä, että pysäytämme toiminnan tässä valiokunnassa esimerkiksi. Ja siksi on erittäin mukava lukea kaikkia tarkistuksia, koska niissä on hyvin suuria ja korkeita ilmasto- ja ympäristötavoitteita, mikä on jotakin sellaista, mihin voitaisiin tarttua, koska se olisi suunta osoittavaa, ajattelen sitä, mihin päästään viime kädessä tämän mietinnön osalta. Komissio on valitettavasti valinnut huomattavasti alhaisemman kunnianhimon tason tällaisten kuljetusneuvojen osalta alhaisemman kuin henkilöautojen osalta. Pahoittelen sitä, se tulee vaikuttamaan siihen, miten työtä jatkossa tehdään. Minusta nämä tarkistukset, joissa on korkea kunnianhimon tavoite, nimenomaan ajatellen 2020 ja ennen kaikkea 2025, ne ovat tärkeitä. Siksi, että me tiedämme, miltä tilanne näyttää hiilidioksidipäästöjen osalta, jotka syntyvät liikennesektorilta. Ne nimittäin kasvavat koko ajan. Ja on tärkeää, että ennen kaikkea kun on kysymys pidemmän tähtäyksen tavoitteista, on selkeitä tavoitteita. Tarkoitus saada myöskin aikaan tiettyjä asioita, että seuraavaa keskustelua on se, että ei saada muotoilla näitä eh, tavoitteita niin, että ne tuhoisivat kaiken muun. Äh, Seuraavana Karl Schlüter. Yes, and um, I don't understand. Kiitos. En ymmärrä tämä tätä fiksaatiota 147 grammaa. Se perustuu väärioletuksiin nykypäästöistä. Ja tämä kunnianhimo hyötyajoneuvojen suhteet on ihan eri, kevyessä kuljetusneuvossa on ihan eri luokkaa kuin autoissa. Ja idea, että säästettäisiin kuluttajan rahaa ja ideana oli säästää ja myöskin pienyrittäjältä ja muuta säästämällä polttoainekustannuksia. Ja nyt pyritään vain pelastamaan teollisuus. Kuten tiedätte, mitä Kennedy sanoi kriiseistä, kriisi on vaara ja mahdollisuus kiinalaisin merkein. Ja sitä jatkuu. Kriisissä varokaa vaara, mutta tunnistakaa mahdollisuudet. Älkää missätkö tätä mahdollisuutta, mikä Irko meitä saattaa. Kriisin pitäisi estää tästä. Kriisin pitäisi auttaa meitä päätöksenteossa, koska kriisi täytyy ää, säästää rahaa eikä tuhlata niitä kalliisiin polttoainelaskuihin. Säästäminen on halvempaa kriisissä kuin nousukaudella, kun kaikki on kalliimpaa. Nyt pitää investoida tulevaan teknologiaan. Se säästää rahaa ja luo Kuka ostaa näitä ajoneuvoja tulevaisuudessa, jos ne tarvitsevat polttoainetta? Missä näitä 2025 autoja ostetaan 2025? Lähinnä Aasiassa. Haluat voitko he käyttää polttoaineeseen vielä suuremman osan menoista. Jos te haluatte suojella teollisuutta löysin standardein, niin teette sille karhupalveluksen Ja sitten superbonuksista. Lainsäädännön nykymuodossa. Nyt niitä ei tarvita. Kenenkään ei tarvitse käyttää niitä. Miksi monimutkaista lainsäädäntöä kontrolleilla? Miksi ponnistella jonkun järjestelmän mukaan, jota ei edes tarvita? Jos meillä olisi paljon korkeampi kunnianhimo, superbonuksia tarvittaisiin, ne olisivat hyödyllisiä, mutta nykytasolla ne ovat ihan älyttömiä. No, tässä kyllä mukaan on ihan skandaaleita kuluttaja vertaa höplasta, kun he ostavat kevyen kulutusajoneuvon ja he saavat ää, kulutuksen. Jos ilmoitetut arvot ovat 20-30 prosenttia todellisten lukujen alapuolella, se on täysin se mark- lainsäädännön vastaamista ja se on myöskin vilpistä markkinointia. Meidän pitää hoitaa tämä kuntoon. Meidän ei pidä käyttää kätketynä keinona standardien korottamisessa. syklin pitäisi olla korrekti, mutta meillä pitää olla uusi sykli. Koska kuluttajalla pitää olla paljon parempi arvio siitä, kuinka paljon polttoainetta he auton elinkaaren aikana käyttävät en näe teollisuuden ää, ja ympäristön välillä ristiriitaa. Enemmän kunnianhimoa. Miksi tarvitaan rahaa? On hassua, kun täällä oikeastaan halutaan lisätä kustannuksia yrityksille. En ymmärrä, mitä se teollisuutta kannattaa saada huonoa. Teollisuuspolitiikkaa kirjoittaa sitä eroon. Kälmään. Seuraavaksi Martin Callanen. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten aina mielelläni kuuntelen ystäväni Karlia, mutta tässä yhteydessä eh, hän on kuitenkin täysin väärässä minun mielestäni. Ongelmana on se, että kysymys ei ole henkilöautoista, vaan hyötyajoneuvoista ja useinkaan eh, niistä ei voida ottaa mitään osia pois, jotta niistä tulisi tehokkaita ja usein niitä ostavat sellaiset tahot ja henkilöt, jotka eivät voi laittaa, jotka eivät käytä niitä mihinkään huvinpitoon, vaan ihan sen takia, että he tarvitsevat niitä leipänsä ansaitsemiseksi ja kulujen vähentämiseksi niin, että mitään tällaista markkinapainetta ei siis ole, mutta monilta osin tässä varmasti jo valmistajat haluavat valmistaa mahdollisimman pieniä ajoneuvoja. Ja itse asiassa ei ole mitään järkeä, että lähdetään nyt painostamaan markkinoita tuottamaan pienempiä hyötyajoneuvoja. En usko, että kukaan tietenkään hyötyy siitä, että joutuu käyttämään enemmän rahaa, ja tämä on aivan resurssien huhkausta. Ja tämä tietystikin on kaikkien tavoitteiden vastaista. Tietysti ihailen tässä Karlia, kun hän tässä haluaa, että elinkeinolta tässä kuluja ei korotettaisi, ja toivottavasti monet muutkin vihreät olisivat tätä mieltä, mutta tässä tässä yhteydessä en ole samaa mieltä hänen kanssaan. Sitten kaiken kaikkiaan näistä päästötavoitteista ja kiitokset Holgerille tästä mietinnöstä. Tämä on erinomainen olen samaa mieltä hänen päätöksestään pitää kiinni noista tuosta 147 grammasta ja myöskin vuoden 2020 jälkeen. Ja Tatarillan esitys oli myöskin hyvä. Minä itse asiassa olin tuota raporttia mietintöä laatimassa, kun tuo 147 tavoitteeksi otettiin. Täällä oli varsin paljon vilkasta keskustelua tästä, samoin myöskin neuvoston kanssa. Tämä oli aika kivulias tulos, loppujen lopuksi siihen päästiin. Ja sen takia en usko, että meidän pitäisi lähteä sitä nyt muuttamaan. Lisäksi, jos ajatellaan sitten mietinnön nimeä, kun kysymys on siis näin tavoitteisiin pääsemiseksi, niin mielestäni ei pitäisi lähteä mitään tässä muuttamaan. Tietysti tämä tavoite on edelleen hyvin haastava ja Isossa Britanniassa on arvioitu, että tämä säästää 50 miljardia tonnia näitä EU- laajuisia äh, säästöjä, päästöjä vuoteen 2020 mennessä. Ja mielestäni nämä tavoitteet, vihreiden ja UN ehdottamat tavoitteet, olisivat huono juttu äh, koko tälle teollisuuden alalle. Ja Kaale ei ehkä tykkää nyt tästä, mutta erityisesti kun kysymys on nyt tästä talouskriisistä, niin äh, 13 vuoden vuoden myynti on romahtanut ennätyslukemiin. Tämä on näkynyt kautta Euroopan ja toivottavasti nyt ei pyritä entisestään hankaloittamaan näiden valmistajien asemaa ja varmasti monet valmistajat tässä menettävät rahaa, kun ne pienempiä ajoneuvoja Euroopassa yrittävät valmistaa ja sen takia tätä tilannetta ei pitäisi heidän osaltaan hankaloittaa. Sitten jotakin yksityiskohtia tässä mietinnössä vielä. Äh, olen iloinen siitä, että nämä poikkeukset komission ehdotuksessa, että pidettäisiin kiinni tietyistä pienistä määristä. Äh, ja äh, tämä lainsäädännöllinen taakka ovat tässä tulleet pienetyksiä. minä joka tapauksessa aion ehdottaa tarkistuksia, joilla vielä edelleen pientuottajien asemaa voitaisiin parantaa Tällähän ei ole mitään vaikutusta varmastikaan kaiken kaikkiaan hiilidioksipäästöihin, koska nämä pientuottajat ovat hyvin pieni määrä EUn myyntivolyymista, mutta tietysti tämä voi kuitenkin auttaa näitä erittäin pieniä valmistajia niiden kulujen säästämisessä. Toivon mukaan tuette näitä tarkistuksia. Ja mm, sitten tässä on tarkistuksia, joissa komission jossa tuetaan sitä, että komission tarkoitus vähentää näitä taakkoja pitäisi viedä vielä pitemmälle. Varmasti sidosryhmät liittyvät tähän ja haluaisimme juuri tätä asiaa tukea. Sitten tämä testimenettely joissakin tarkistuksissa pyritään tuomaan uudenlaisia testisyklejä. Minä haluaisin tässä peräänkuuluttaa varovaisuutta. Nämä tavoitteet ovat jo varsin tiukkoja valmistajille ja mitä monet ovatkaan tästä mieltä, niin joka tapauksessa minä puoltaisin sitä, että erityyppisiä testisyklejä tässä pyrittäisiin käyttöön ottamaan, jotta näihin tavoitteisiin siis päästäisiin. Ja lopuksi vielä, kun kysymys on tarkistuksesta, jolla pyritään viivästyttämään tekemään tätä komission ehdotusta tämän uudelleentarkastelun osalta, niin kyllä pitää tietysti ottaa huomioon tämä taloudellinen tilanne ja myöskin se, mikä on meidän kilpailukykymme maailmanlaajuisesti, niin että kaiken kaiken arvoisa puheenjohtaja näillä huomioilla haluan keskustella oikeastaan ja kiitokset Holgerille vielä ja mielelläni vielä teen yhteistyötä hänen kanssaan, että pääsemme hyvään kompromissiin. Before Ennen kuin kollega Will saa puheenvuoron. 25 sekuntia vielä kollega Slyterille, koska hän, hänen puheenvuoronsa viitattiin usean otteeseen, hänen pitää saada tilaisuus reagoida. Ja että Martin Kälänen jo iloitsee tästä. Yeah, my dear friend Mark. Hyvä ystäväni Martin, minä myöskin ilolla kuuntelen sinua, mutta olet nyt väärässä. Tiedät äh, sen, että on mahdollisuus. Päästöt voivat olla iso, halvempia, jos aina vain No, me aina puhumme innovoinnin edistämisestä. Yleensä standardit äh, tukevat vähintään innovatiivisia ratkaisuja. Ei yhtään ajoneuvoja kielletä. Liian isoista päästöistä nämä maksavat sakot. Tiukatkaan rajat eivät kiellä mitään. Seuraavaksi Sabine. Vielen Dank. Kiitos. Tämä on nyt se aihe, jossa on sama yhteenotto kuin henkilöauto-kysymyksessä ja kuten viime vuosina on ollut. Aina kun on kysymys autoista tai kevyistä kuljetusajoneuvoista, jotkut kollegat ovat sitä mieltä, että pieninkin määräys tuottajille on asia, jotka on sietämätön. Tämä on kohtalokasta, koska kevyet kuljetusajoneuvot ovat yhä enemmän vastuussa hiilidioksidipäästöistä liikenteen alalla. Tätä kehitystä me emme saa hyväksyä. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja niiden saavuttaminen merkitsevät sitä, että tämänkin alan on osaltaan annettava panoksensa. EU kuitenkin menneisyydessä on lainsäädännön määräyksillään itse asiassa häpäissyt asiassa. Ne ovat niin keveitä, että tuottajat ovat voineet täyttää ne jo etuajassa. Kuitenkin katsotaan, niin tarkistukset on ollut, tullut optimistiseksi tätä asetusta voidaan parantaa korjauksilla. Tähän kuitenkin ei kuulu pelkästään se, että sovitetaan raja vuoden 2020 osalta niin, että ne vastaavat todellisuutta. Ajattelen myöskin mallikiertoa olisi vastuutonta, että nyt ei jo käsiteltäisi myöskin vuotta 2025. Kunnianhimoiset raja-arvot ovat hyväksi pienille ja yrityksille. Mitä ympäristöystävällisempi pieni, pieni kuljetusaine on, sitä vähemmän polttoainetta se kuluttaa. Tämä on myös asia, jonka pitää heijastua korjauksesta. Superbonukset eivät ole sellaisia, joita niitä voitaisiin hyväksyä, koska ne ovat salaa annettuja, kätkettyjä tukia valmistajille, joka tehdään kuluttajien kustannuksella, jotka voivat maksamaan kuitenkin korkean hinnan, ja tähän me voimme puuttua. On hyvä, kun voidaan tarttua asioihin myönteisesti. Holger Kraamea. Sen kysyä Vilsistä, mistä hän on saanut sen käsityksen, että joku oli sitä mieltä, että me jopa löysimmät määräykset autojen valmistajille olisivat jotakin, mikä olisi sietämätöntä. Kuka sen on sanonut? Missä? Minä en muista, että joku olisi täällä sanonut sellaista. Oletteko vasta, Rouva Vils? Mielelläni koko keskustelu raja-arvoista synnyttää sellaisen vaikutelman, että on sietämätöntä, jos ylipäätään määritetään mitä raja-arvoja. Minusta tämän käsityksen voi keskustelusta saada. Minä olen tiukkojen raja-arvojen kannalla, joita autojen valmistajat voivat myöskin noudattaa. Ja mitä enemmän painetta harjoitetaan valmistajia kohtaan, käyttäen lainsäädäntöä poliittisesti. Sitä enemmän, paremmaksi tulee tekninen kehitys, sitä enemmän voidaan säästää polttoainetta ja samalla myöskin vähentää päästöjä. Tämä on kuluttajien etujen mukaista. Kiitos tästä sinisestä kortista, tästä rituaalista, joka tässä käytiin lävitse. Puhelista ovat vielä Pilar Ayuso, Kanhais Florence ja Jyrit Merkeis. Näin sitten suljen puhujalistan ja nyt Pilar Ayuso. Sí, muchas gracias, Kiitos puheenjohtaja. Nyt puhumme sellaisesta teollisuuden alasta, joka on hyvin tärkeä Euroopalle. Ja se on ponnistellut kovasti, innovoinut ja hyvin päässyt tavoitteisiinsa. Ja se on nyt sitten joutunut siihen tilanteeseen, että sitä painostetaan entisestään ympäristönormien pohjalta. En ole ihan varma, että tämä on hyvin perusteltua, kun kysymys on näin tärkeästä teollisen alasta. Sitten tässä lähdetään nyt uudelleen näitä tavoitteita muuttamaan. Mielestäni tämä ei ole hyvä teollisuudelle, vaan sillä pitää olla riittävästi aikaa suunnitella tuotantoaan, investointejaan ja niin poispäin. Mielestäni tämä ei ole hyvä ajatus. Ja olen täysin samaa mieltä Kremerin kanssa yleisistä linjoista. Toivon mukaan uusia tällaisia testisyklejä tulee sillä tavalla, että ne olisi harmonisoitu kansainvälisten testisyklien mukaisesti ja että vielä ehkä 2020 jälkeen voitaisiin miettiä jotakin toisia tavoitteita, mutta jotenkin vuoteen 2020 saakka täytyy pitää kiinni tästä tavoitteesta ja joka tapauksessa on hyvin tärkeää, että tämä teollisuuden ala itse voi lähteä innovoimaan ja miettimään asioita. Sitten nämä superbonukset ja tämä aikataulu, mm, tämä 50 grammaa, no siitä, grammaa, siitähän olisi hyötyä vain sähköajoneuvoille. Mm, myöskin kenties hybridiajoneuvot pitäisi tässä yhteydessä ottaa huomioon. Mielestäni tämä on kaikkein tärkein kysymys. Ei lisää tavoitteita tässä vaiheessa, vaan pitää pitää kiinni myöskin näistä superbonuksista. Ja nyt Karl-Heinz Florence. Toinenkin Karl haluaa vastata Martin Kalenanille. Niin, Martinilla on kuulokkeet päässä, niin. Minä haluaisin nyt esittää sinulle kohtalaisuuden. Sinä olet uskollinen linjallesi. Sen sinä, mitä tänään täällä sanoit, oli sama, mitä sanoit, kun puhuttiin viimeksi autoista. Näinhän voi toimia, mutta pitää myös hyväksyä se, että tässä on ollut sellainen vaihe, jolloin autoteollisuus suurella menestyksellä on ylittänyt kaikki tavoitteet. Hän nauravat nyt jostakin 95, 95 grammalle tai 147 grammalle. Te, te sitä ei välttämättä huomaa, kun nauravat selän takana. Mutta 2020 tavoitteesta voidaan hyvin pitää kiinni. Minusta kuitenkin pitäisi hiukan oppia – ja, ja viime keskustelussa joitakin vuosia sitten opimme autollisuudesta sen, että sä tarvitset aikaa, aikaa, aikaa, kaikki käy liian nopeasti ja niin edelleen. Tämän me opimme ja siksi me haluamme nyt osoittaa heille linjan vuoteen 2020. Minusta nämä luvut ovat liian löysiä. Pääsyy siihen, että näin on. Anteeksi, komissio. Te olette, olette liian löysiä komissio kokonaisuudessaan, ei vain asiasta vastaava pääosasto olisi voitu tehdä rohkeampia esityksiä. Autoteollisuus pystyy aivan hyvin suoritumaan siitä, mitä kompromisseissa esitetään. Ja se näkee se jopa tilaisuutena, joten nyt viime hetkillä tänään iltapäivällä, kun puhumme asioista, ei pidä ryhtyä pehmoilemaan ja, su- ja mennä siihen loukkuun, että hyväksyy vaatimuksia, joita jotkut yritykset tai järjestöt esittävät kirjeissä. Pitää sanoa, että jotkut sanovat, että nyt ollaan kriisissä ja kriisitilanteessa ei tällaista saa tehdä. Jos ymmärrän asian oikein, vuoteen 2025 on vielä 12 vuotta. Hyvät liberaalit ystävät ja muut – jos kriisi ei silloin ole ohitse, meillä on aivan muunlaisia ongelmia, koska kriisit ovat tilaisuus uusiin innovaatioihin, ja siksi nyt on toimittava ja tartuttava asiaan. Onko vielä tarvetta puhua testisyklistä? On, haluammeko todella, todella rasittaa itsemme sillä? Sitä täytyy muuttaa, meidän täytyy muuttaa sitä. Saksassa valmistuu 10 000 autoa joka päivä. Niin, ja kaikkiin arvot ovat päin seiniä. Eihän näin voi olla. Tätä pitää muuttaa. Minä haluaisin puhua koko asiasta enää. Minusta tässä on olemassa oikeaan suuntaan. Tulen tekemään kompromisseja. Ja, ja viime kädessä maatsin Kälänän. Jos vuonna, vuonna 2025 ajatellen vuotta, Olen varmasti kumpikin eläke, eläkkeellä varmasti ja tulemme ehkä katsomaan tätä, voimme nähdä, että – että autot ovat, autoteollisuus pitää kiinni alimmasta rajoista 65 tai 85, mutta totta kai voidaan sanoa, että olimme kuitenkin selvästi eri poliittisissa ryhmissä. Yes. Mä olin tällainen voimakas yes we can, ja nyt sitten vuorossa Jyrit Merkissä. Kiitos puheenjohtaja. Minä yhdyn edellisiin puhujiin, mitä testeihin tulee. Katsokaapa tätä lehteä. Tässä ollaan etusivuilla. Voimme lukea. Autojen testit ovat petosta. Ja Bryssel haluaa järjestystä taloon. Osata vain, että on ihan tärkeä. Ja kiinnitän myös Gerbrandin huomioon tähän. Tämä osoittaa, miten tärkeää on saada totuudenmukaista informaatiota testeistä, mutta sillä, että, että kaikenlaista pientä viilausta ja vilppiä tapahtuu ja testit eivät vastaa ollenkaan siihen, mitä tuotteen paketissa lukee. Eli tarvitaan korrekti vaihtoehto. Ja jos tarkastellaan näitä vaihtoehtoja, ja jos tänään äänestetään, niin kunnianhimo ei ole kauhean korkealla voisi edetä paljon nopeammin. Ja nyt on aika ajatella jotain eurooppalaista vastuuta ja lopettaa tämä kansallinen vastuu Että nämä superbonukset, se on huono vaihtoehto, sinne korvataan, jos niin halutaan ajatella. niitä, jotka ehkä innovoivat eniten, mutta rohkaistaan myöskin, kun ne ovat tarpeeksi vihreitä, niin kompensoida muita, että ei edetä nopeasti. Siinä on porkkana ja keppiä, eli superbonukset ovat sinänsä hyvä juttu. Miksei meillä ole tällaista vakuutustyyppistä bonus, maalus, plus miinus pistejärjestelmää, joka toimisi siis superbonuksen tapaisesti, joka auttaisi nopeuttamaan normeja nopeampaa inventointia. On hyvä, että rohkaistaan niitä, jotka ovat kärjessä, mutta tässä rohkaistaan myöskin jona viimeisin. Näin on käyty puhujalista levitse ennen kuin komissio saa puheenvuoron, haluaisin vielä todeta, että me olimme kenties joskus kunnianhimoisia, mutta jos katsoo muita maailman alueita, niin monilla alueilla Eurooppa on nyt jäämässä huomattavasti jälkeen. Dublinissa toissapäivänä päivänä tästä puhuttiin siellä oli herra Steiner paikalla, YK on ympäristöohjelman päällikkö, ja hän todella muistutti vakavasti siitä, että me emme ole suinkaan mitään ehdottomia pioneereja, pioneereja me olemme jäämässä jälkeen. Kysymys on myös teollisuuden kilpailukyvystä. Nyt on saatava aikaan kompromisseja, ei tietenkään pidä liioitella välttämättä, mutta se vaatimukset ovat saada liian löysiäkään, joten odotan mielenkiinnolla, mitä komissio nyt meille sanoo, ja sitten puhu vielä kerran esittelijä. Olkaa hyvä. Philip Owen on tänään paikalla. Die Kommission, bitte, please, Philip Owen. Thank you. Um... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset herra Kramerille, että puhuitte näistä lukuisista tarkistuksista. Kiitos kaikille näiden lukuisten tarkistusten tekemisestä. Aluksi tämä 147 gramman tavoite 2020. Me luotamme siihen, että nyt, tai komissiolta on pyydetty tämän toteutettavuusarviota ja kyllä siihen voidaan päästä. Ja olemme analysoineet, että tämä on mahdollista nykyisen teknologian ja myöskin näiden pienempien kustannusten huomioon. Mutta komissio ei kuitenkaan ole päättänyt tehdä mitään ehdotusta uudesta luvusta, ja tämä johtuu siitä, että meidän mandaattimme on tietyn rajan sisällä, mutta myöskin siitä syystä, että tästä on sovittu. Ja halusimme antaa teollisuudelle tietyn varmuuden, että jos annetaan luku, niin siitä pidetään sitten kiinni, koska muutoin saattaa olla, että jos siellä äh, asetettaisiin kynäläiseksi nämä päätökset, kuten herra Callanan sanoi, hän täällä parlamentissa itse asiassa onnekkaasti neuvotteli tästä luvusta. Äh, Strasburgissa, jos nyt muistan, tiivissä tunnelmissa. Ja tästä syystä 147 on se luku, josta pitäisi pitää kiinni jatkossa. Sitten pitempi jakso, pitempi aika. Äh, tiedätte, että komissiolla on useita poliittisia asiakirjoja, kuten valkoinen kirja liikenteestä ja äh, myöskin äh, tuo tiekartta, jossa todetaan, että koko yhteiskunnassa pitää pyrkiä ponnistelemaan päästöjen vähentämiseksi. Erityisesti tuossa valkoisessa kirjassa puhutaan siitä, että on vähennettävä kasvihuonekaasuja 20 prosentilla 2030 mennessä ja 60 prosentilla 2050 mennessä. Ja tästä syystä komissio haluaisikin lähteä asiaa tarkastamaan uudelleen mahdollisimman pian, koska uskon, että meidän on annettava tarmuutta teollisuuden alalla ja meidän on lähtevä keskustelemaan myöskin kaikkien yhteiskunnan osalten kanssa, kaikkien sidosryhmien kanssa, jotta ymmärtäisimme, mitä tulevat tavoitteet voisivat tai olisivat. Mutta tietysti tämä vaatii paljon mietintää, se vaatii paljon analyysiä, arviointeja, mitä teknologioita kenties markkinoilla tulee myöhemmin olemaan. Ja tämä on varmasti syy siihen, että me haluaisimme nyt aikaisessa vaiheessa asiaa tarkastella ja sitten tehdä kaikkien tietojen valossa uuden tavoiteehdotuksen tulevaisuutta varten. Sitten nämä super bonukset. Ensinnäkin me emme ole ehdottaneet tämän järjestelmän jatkamista monista syistä. Ensinnäkin, koska meistä nykyisten tietojen valossa 2017 145 grammaa anteeksi, on liian kunnianhimoinen, niin että on mahdollista tavoittaa niin, että mielestämme ei pidä lähteä tuomaan vähemmän päästöjä tuottavia ajoneuvoja markkinoille, koska tämä teknologia on jo olemassa. Ja itse asiassa 147 grammaa varmasti päästäisiin saavuttamaan myöskin pienemmillä kuluilla, ja sen takia emme aio tätä superbonusjärjestelmää ottaa käyttöön tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Sitten testisykli. Ensinnäkin olen samaa mieltä Grammerin kanssa siitä, että mitä sitten päätetäänkin Carsin tai äh, muiden autojen osalta, niin sitten se pitäisi päteä myöskin hyötyajoneuvoin. Ei vielä lähteä raskauttamaan äh, eri toimijoita, että on äh, eri järjestelmät kahdelle eri ajoneuvotyypille. Nehän ovat hyvin samanlaisia. Ymmärrän sinne ympär- liike-elämän pääosaston kollegoilta, että että äh, äh, laajennamme näitä testisyklikysymyksiä kansainvälisen äh, näkemyksen mukaisesti ja että myöskin tarkastelemme niin henkilöautojen kuin hyötyajoneuvojen päästö- tai testisykliä tältä pohjin. Kaikki nämä ehdotukset pyrkivät siihen, että lukuja sopeutetaan ja että myöskin kuunnellaan teollisuuden alaa. Ja emme halua millään lailla niistä tehdä tiukemmiksi näitä testisykliä, vaan haluamme toimia niiden suhteessa joustavasti olemme tietoisia siitä, miten kuluttajat ovat tästä kiinnostuneita ja ymmärtääkseni tämä VLTP-testisykli varmasti myöskin tämän asetuksen osalta olisi hyödyllinen niille pienille yrittäjille, jotka ostavat näitä ajoneuvoja, jotta he voisivat todella säästää polttoainekuluissa, kun he nyt ajoneuvoja lähtevät ostamaan. Se on varmasti heidän tavoitteensa. Muitakin tarkistuksia tässä on, mutta nämä ovat avainkysymyksiä. Nämä äh, tavoitteet, nämä superbonukset äh, ja ähm, nämä testisyklit. Kiitokset. Kiitos niin sitten Holger Kramer ja hänen loppukommentteensa. Kiitos monista keskustelupuheenvuoroista. En aio tarttua nyt niihin asioihin, jotka eivät liity mitenkään tähän aiheeseen ilmastopolitiikkaan. täällä puhuttiin paljon kaasista, hyvin vähäisessä kuljetusajoneuvoista, mutta tänään on kuitenkin tärkeä päivä. Meidän merkittävä se kalenteriin, sillä itse asiassa voin hyväksyä juuri lähes kaiken, minkä te juuri sanoitte, ja tällaista sattuu aika harvoin, että minä olen yhtä mieltä komission kanssa. Etukäteen voin nyt sanoa sen, että tavoitteenani on saada kompromissipaketti aikaan, jota jos mahdollista, tukisivat kaikki valiokunnat ja tuoda se äänestykseen sitten ensi viikolla valiokunnassa. Minä luulen, että se on mahdollista, vaikka meillä on ristiriitaisia näkemyksiä. Jos me kaikki olemme valmiita liikkumaan hiukan pääasioissa, pääkysymyksissä, jotka ovat esillä, voisin ehkä hiukan myöskin ymmärtää, antaa ymmärtää, mitkä ovat minun prioriteetteni, Se menee samaan suuntaan kuin mitä Philip Owen sanoi ja mitä jotkut kollegat ovat sanoneet. Meidän ei pitäisi tarttua tähän 2020 tavoitteeseen puuttua siihen. Tiedän, että se herättää tyytymättömyyttä. Mutta meidän pitäisi olla myös riittävän demokraattisia ymmärtääksemme, että tämä periaatekeskustelu käytiin kolme vuotta sitten. Että silloin syntyi kompromissi, johon kaikki eivät ole tyytyväisiä, tiedän. Mutta että meidän pitää olla vastuullisia lainsäätäjiä. Sillä jos avainteollisuus, kuten autoteollisuus, jos sille halutaan Euroopassa antaa suunnittelun varmuutta silloin vuosi 2020, jos tämä lainsäädäntö tulee voimaan, siihen on vielä kuusi vuotta aikaa. Tuotesykli autoteollisuudessa on enemmän kuin kuusi vuotta. Kevyiden kuljetusavojen osalta jopa pitempi kuin henkilöautojen osalta. Siis autot, jotka nyt suunnitellaan, jotka nyt tullaan tekemään, on selvää, että ne ne autot, jotka ovat valmistuksessa vuonna 2020, ne ovat jo nyt suunnitteilla, joten näitä tehdään. Silloin varmasti kriisin aikana olisi väärä viesti nyt vaatia valmistelijoilta, että heidän pitää varautua johonkin muuhun kuin se, mistä kolme vuotta sitten sovittiin. Tämä on se perustelu, jonka minä haluan esittää. Mitä Karl Schlüter totesi, hän ei näy valitettavasti ole salissa, että kuluttajille pitä, olisi kaikki tehtävissä va- val- halvemmaksi. Tämä on kiisteltyä, ei ole selvää, mitä kustannuksia on ajo- ajoneuvoissa. Varmasti valmistamistuot kustannukset ovat vain korkeampia, ja, ja nämä korkeammat kosteet, kustannukset, niitä en halua, että tulee valmistella. Tämä asia, josta on kiistelty, tästä on käyty keskustelua. Ei maailma ole aina sellainen kuin Karl Schröter kuvaa tämän hänen mielipiteensä. Hän tekee sen aina, aina ehdottomuudella ja hän on hyvin dogmaattinen, mutta kyllä on perusteluja, jotka voidaan asettaa hänen näkemyksiään vastaan. Maailman vuoden 2020 jälkeen, mikä on otsikko? Kysymys on siitä, että muutetaan tavoitteita vuoden 2020 osalta. Tämä ei ole oikea asiakirja nyt ryhtyä puhumaan vuoden 2025 tavoitteista. Kaikki, mistä tullaan puhumaan varjoistellen kokouksessa tai työkokoussa ovat lukuja, jotka on vedetty tyhjästä. Minusta nämä luvut, jotka sinne tullaan asettamaan, totta kai näistä on puhuttu, Philip Owen puhui niistä juuri, ne tarvitsevat todellisen vaikutusarvion. Niitä pitää tutkia ensi kauden henkilöautot, kuljetusautoneuvot, ne kenties luovat aivan toisenlaisia. Siksi minä kehottaisin varovaisuuteen. Se, että nyt kirjoitetaan joitakin lukuja jotka viime kädessä ovat asioita, joista emme tiedä. Haluaisin sanoa, että olen valmis tekemään kompromisseja, mutta henkilökohtainen prioriteettini tämän oikeudellisen tekstin osalta on se, että pidetään kiinni 2020 tavoitteista. Kaikessa muusta olen valmis keskustelemaan. Jos me löydämme vastuullisia vastauksia superbonuksista, olen samaa mieltä kuin Philip Owen, koska uskon, että sanoin jo aiemmin, että mahdollisesti erona henkilöautoihin näiden äh, kuljetusalueen osalta on mahdollista tietynlaiseen sähköliikkuvuuteen. Juuri merkkeisiä en ymmärrä, kun sanon, että tämä ei ole mikään kimmoke innovaatioihin, jos on kuljetusavuneja, joiden, joissa päästöt ovat alle 50 grammaa, niiden täytyy olla sähkökäyttöisiä. Ehkä niitä voitaisiin käyttää kaupunkiympäristössä lyhyillä reiteillä, jotka ovat toistuvia, ja niille kenties on tässä mielessä enemmänkin markkinoita kuin näille sähköisille ajoneuvoille siellä kuin henkilöautosektorilla. En ole kuitenkaan dogmaattinen tässä asiassa. Mitä sitten tulee testisykliin, siitä on kaikki sanottu. Se, mitä meillä on, ei ole tyydyttävää, tarvitsemme jotakin uutta. Tämä kansainvälinen on valmisteilla, sitä pitää sitten panna toimia asian mukaisesti. Minusta tämän ei tule tapahtua delegoidulla säädöksillä, mutta se ei nyt enää ole tavallaan ollut keskustelussa pysynyt, pysynyt mukana. Meidän pitää muistaa, että tämä lainsäädännön puitteissa emme keskustele esityksistä, meidän pitää keskittyä siihen, mitä on olemassa ja mitä mahdollisesti on tulossa. Meidän pitää kenties vastata myöskin kysymykseen, jos, mitä sitten, jos tätä ei tulekaan tätä kansainvälistä testisykliä, pohtia sitä, että kehittäisimme jotakin eurooppalaista, koska testisyklien hyväksyminen, hyväksyntä vähenee, koska ne eivät osoita ajoneuvojen oikeita päästöjä, ne tulevat ajalta, jolloin eh, ei ollut tiettyjä teknisiä sovelluksia olemassa, ja, mutta se ei kuitenkaan kuulu tähän eh, säädöstekstiin. Kysymys on siitä, minkälainen testisyksy otetaan milloin käyttöön. Tässä CARS eh, kompromississa tämähän on ainakin vastattu, joten pyytäisin tarkastusliittoa katsomaan tekstiä siellä. Ehkä siinä voitaisiin ensimmäisenä löytää ensimmäinen kohta, joten kompromissi odotan mielenkiinnolla rakentavalla mielellä neuvotteluja ja toivottavasti saamme aikaan järkevän kompromissipaketin, joka sitten johtaa myöskin järkevään päätökseen. Kiitos. Kiitos. Näin olemme saaneet keskustelun päätökseen. Ympäristövaliokunnassa 6. ja 7. toukokuuta äänestetään ja täysistunnossa asia todennäköisesti on heinäkuussa esillä. Nyt sitten kevyistä kuljetusneuvosta siirrytään pölynimureihin. Tässä on tietysti 28 artiklan mukaisesti Holger Kramer tehnyt vastalauseen ja ehdottaisin, että Holger Kramer aivan lyhyesti vetää henkeä. Ja sitten autoista siirtyy pölynimureihin. Noin... Niin, yhdeksän vuoden aikana, jotka olen ollut täällä parlamentissa, olen monista yksityiskohtaisista säädöksistä käynyt keskustelua ja miettinyt sitä, onko järkevää, että me intensiivisesti tartumme yksityiskohtiin, kun kysymys on teknisistä säädöksistä ja keskustelemme näistä. Poliittisesti en, en odottanut, että joutuisin koskaan esittämään tällaisen lausunnon, julkilausuman äh, pölynimureista. Nyt se, mitä sisällisesti sanon, se ei ole aivan helposti ymmärrettävissä, jos nyt ajattelee että energiatehokkuutta – jota minä tässä arvostelen. Meidän pitäisi oikeastaan olla lähes fyysikkoja, mutta riittää, jos viime aikoina, viime vuosina kotona aikaa, jolloin on käyttänyt pölynimuria. Mahdollisesti nyt miehet, jotka ovat täällä, jotka eivät ole insinööriä, eivät eli kenties koskaan edes käyttäneet pölynimuria, että tämä on heille ehkä hiukan mutkikas aihe, mutta meille kuitenkin edustajina ympäristövaliokunnassa ajatellen tällaista komiteologista valvonta mahdollisuutta. Meidän velvollisuutemme on katsoa kriittisesti asioita ja minusta komissiolta, komissiolle pitää meidän kiireellisesti osoittaa vaatimus siitä, että tämä päätös muutetaan. Kysymys on siitä, että pölynimurit, niitä, mer, niitä annetaan merkintä niin energiatehokkuuden mukaan, missä se on hyvä asia. Tästä on hyviä kokemuksia pesukoneiden ja eräiden muiden kotitalouskoneiden osalta annetaan viitteitä kuluttajille siitä, mikä tuote, mistä tuote ryhmästä löytävissä tehokkain tuote, mutta tämä ei riitä. Ei riitä, että vain äh, asetetaan, äh, otetaan tehokkuustutkimuksen keskipisteeseen pelkästään virran käyttö. Pitää myöskin katsoa, mitä tekstissä voidaan saavuttaa tällä tuotteella. Ja tekstin pölymirin osalta nyt tässä on ongelma. Ja tulee se sana, jota uskon, en usko, olisi koskaan joutunut käyttämään poliittisella urallani, nimittäin äh, miten tehokkaasti pölynjuuri pystyy ottamaan pölyä. Jokainen, joka käyttää pölynimuria, hän voisi tehdä tällaisen äh, kolmannen tason kokeen, mitä pölynimurit, jotka kuluttavat yhtä lailla energiaa, 700-800 wattia, äh, on sitten suorituskyky. Mutta jos sitten jotakin joutuu käyttämään kolme kertaa pitempään kuin toista, se merkitsee sitä, että joutuu esimerkiksi sitä, että ne ovat silloin myöskin energiatehokkuuden osalta huonompia, joten on tarvetta tarttua tähän kaavaan. En ole kuitenkaan yksin tämän vaatimuksen kanssa, ja ei lukea, että kaikkea siihen menisi liian kauan aikaa. Neljästä jäsenvaltiosta, jotka ovat jäsenvaltiota, Belgia, Saksa, Portugali, Italia ovat esittäneet epäilyksensä. Komiteologiamenettelyssä belgialainen edustaja sanoi, että tämä, luen tämä nyt englanniksi ei ole selkeä viesti kuluttajille. Ja italialainen virankäyttö edistää tehokkaampia moottoreita, joita tarvitaan enemmän aikaa puhdistamiseen, joka vie sitten taas enemmän energiaa. Portugalilaisessa lausussa todetaan, että tehottomat pölyn, pölynimuudet saisivat, pääsisivät korkeimpaan energiatehokkuusluokkaan, ja Saksan Ympäristövirasto on sanonut myöskin hyvin kriittisesti, ottanut hyvin kriittisen kannan tähän asiaan, tähän kaavaan. Sen sanotaan, että ny, nykyinen kaava voisi johtaa kielteiseen trendiin puhdistussuorituksessa ja todennäköisesti menetään luottamusta merkintöihin. Ehdotamme, että muutetaan tätä energiatehokkuuskaaviota niin, että paremmin huomioon pölyn keruukyky. Tämä on hyvin tärkeä asia. On olemassa siis todellakin asiallisia syitä muuttaa tätä kaavaa, koska meidän ei pidä ottaa sitä riskiä, että kun ajattelemme tätä ekomerkintää, tavoitetta, linjaa, joka meillä on, että näiltä osin sitten eurooppalaiset kuluttajat eivät enää luottaisi näihin merkintöihin. Siksi on arvosteltava päätöstä, joka on tehty joka on hyvin kiistelty komitologiamenettelyssäkin, siitä olivat asiantuntijat hyvin eri mieltä, on, on tärkeää vielä kerran tarttua tähän kaavaan ja että ottaa huomioon tämä puhdistuskyky, joka on pölynimureilla. Pyydän tälle tukea, kun tästä äänestetään iltapäivällä. Ja, so Staubsauger muss vernünftig funktionieren, damit... Pölymurin pitää toimia hyvin, ettei pölyä nouse liian ilmaan. Ja näinpä joutuu herra Kramer ottamaan nyt tässä esille sellaisia sanoja suuhunsa, jotka ei, joita josta hän epäilee, että nyt, nyt on sitten ja luen listan. Ries, Peter Liese, Chris Davis und Sophie Okuni. Und Linda McEwan und Jan Gerbinger Brandi. Vielleicht sollte ich die Folie... Ehkä tässä että ne, jotka eivät halua käyttää puheenvuoroa, se olisi yksinkertaisempaa, mutta näin kuitenkin nyt suljin puhujalistan. Seuraavaksi Frederik Ries. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos. Minä olin pari vuotta sitten esittelenä, kun ekosuunnitteludirektiiviä laadittiin 2005 muistaakseni, ja paljon keskustelimme asiasta juuri Peter Liisen kanssa, ja muistan, että herra Zurek oli silloin komission puolesta asiaa työstämässä. On hyvin tärkeää muistaa, mikä oli tuolloin painopisteemme, se on sama edelleen, minimoida ympäristön ympäristölle kielteiset vaikutukset, kun kysymys on energiaa kuluttavista laitteista ja mm, tämä koko niiden elinkaaren ajan aina siihen saakka, kun tämä tuote romutetaan. En ole tässä yhteydessä nyt esittelijänä ollenkaan ja mm, minä sanon, että tämä parlamentin tarkasteluoikeus tietysti on erittäin tärkeä, mutta on myöskin muistettava, mistä tässä on kysymys. Olen lukenut tämän vastalauseen herra Kramerilta ja nähnyt, mitkä ovat perustelut ja näin myöskin sen, mikä on tämän ongelman ydin. Tämän. Mutta kun luen tämän, että mikä on vuosittaisen energian kulutuksen laskentakaava erilaisilla imureilla, jossa ei nyt oteta huomioon riittävästi huomioon, mikä on pölyn imentä kapasiteetti. Tässä artiklassa 11 tuossa direktiivissä myöskin tätä asiaa pohditaan paljon. Erilaisia matemaattisia kaavoja edellisessä elämässäni laskeskellot, mutta nyt minun mielestäni kuitenkin on hyvin tärkeää, että kuultaisiin asiantuntijoita komissiossa. He ovat jo viiden vuoden ajan tähän toimenpidetoimeen tässä direktiivissä kiinnittäneet huomioon ja myöskin näiden eri eurooppalaisten järjestöjen, sidosryhmien, teollisuuden alan asiantuntijat ovat myöskin lähes yksimielisesti, erityisesti Saksassa, olet samaa mieltä ja tukevat tätä ehdotusta jonka komissio on tehnyt, ja myöskin ovat sitä mieltä, että tarvitaan tällainen siirtymäaika, ei tämä olisi vuodessa 2019, kun tätä lähdettäisiin heti paikallaan soveltamaan, vaan on tällainen pieni perehdytysaika. Kaiken tämän tiedon pohjalta uskon, että voimme olla rauhallisin mielin siitä, koska tästähän itse asiassa on tästä matemaattisesta kaavasta, että tämä pölyn imentä suoritus pöly kollega sanoi, että ei, muut sanovat, että kyllä, mutta nyt minä olisin kuitenkin sillä kannalla tuen komission ehdotusta. Vielen Dank. Als nächstes spricht Peter Liese. Kiitos arvoisa Peter Liise. Kiitos puheenjohtaja. On hyvä, että täällä vielä keskustellaan asiasta, niin että kaikki on avointa mutta minusta meidän pitäisi pitää myös mielessämme, että kaikki yritykset paitsi yksi, joita tämä äh, asia koskettaa, näkevät tämän hyödylliseksi. Me emme siis nyt sukaan säätele teollisuutta vastaan. Olen kirjallisesti sanonut myöskin yrityksiä, jotka ovat hiukan epäileviä, ajatellen ehdotusta ja sen tukemista, kun sitä on muutettu, ja jäsenvaltioita, jotka aluksi olivat hiukan epäileviä, Belgia ja Saksa esimerkiksi viime kädessä kuitenkin suostuivat tämän keskustelun ja neuvotteluprosessin jälkeen. Kysymys on ekodesign direktiivissä siitä, että säästämme energiaa, säästämme resursseja. Se ei yksityiskohdissa aina ole helppoa, mutta viime kädessä tämä on hyvä väline. Ja tämä esimerkkejä tai niitä kirjeitä, joita olen saanut, että viimein, sanotaan, että viimeinkin tämän tulee ja olemme tästä yhtä mieltä. Keskustelin asiantuntijan kanssa pitkään myös sen yrityksen kanssa, joka hyvin energisesti rohkaisi meitä tekemään valituksen. Tulen Nordrhein-Westfalenin osavaltiosta. Siellä tähän on kiinnitetty huomiota ja näyttää aluksi siltä, kuin komissio olisi tässä aivan väärillä linjoilla. Olen käynyt, on käyty keskustelua eri edustajien kanssa, hallitusedustajien komission yritysten kanssa olen, tulen siihen kantaan, että meidän pitäisi tukea tätä valitusta, joudun pyytämään anteeksi. No odottaa edustaja Berliinistä, joka haluaa keskustella minun kanssa ajankohtaisesta kriisistä. Ja haluan sanoa komissiolle kaksi asiaa selvästi. Ensinnäkin, se on tärkeintä, miksi ehdotus on hyvä, miksi siitä on apua. Se on kompromissi, mutta miksi valitukset eivät sitten ole myöskään perusteltuja? Paul Hudsonilta kuulin asiasta eilen, mutta haluan, että kaikki kuulevat sen, kun asiasta äänestetään. Ja toiseksi, yksi firma, josta on kysymys, joka tukee esitystä, on saatu sellainen lausuma, että komissio on antanut ymmärtää, että jos me teemme valituksen, muutetaan tätä kaavaa, ja tällä muutettulla kaavalla tämä tulee nopeasti voimaan ja tehokkaaksi. Joka tapauksessa meidän pitää vielä kerran kuulla nämä kommentit niin, että tämä äänestys tapahtuu niin, että kaikki ovat tiedossa kaikista faktoista. Seuraavaksi Chris Davis. Puheenjohtaja aikaisemmin sanoi, että haluaisit tehdä tästä valiokunnasta relevantimman sulle yleisölle. Ja tämä idea niille Toivon, että jäsenet olisivat voineet tuoda tänne pöly, omat pölynimurit ja olisivat voineet sitten verkossa näyttää, miten ne toimivat. Mutta lyhyt siis kysymys komissiolle, kaksikin. Kuinka monta valmistaja on esittänyt vastalauseen? Kuinka monta vastalausta tiedätte näihin ehdotuksiin liittyen? Ja jos muutatte tätä ehdotusta, mu- muuttaisitte kaavaa ja sen tasapainoa jotenkin, oliko se isämuutos? Sikäli, että, tai sillä lailla, että muut yritykset sitten muista syistä vastustaisivat. Seuraavaksi Sophie Okoni. Kiitos puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Minun puheenvuoroni vastaa Peter Liisen kysymyksiin ja tähän sitten komissiolle. Kertoisitteko täsmälleen, miksi tällainen teksti miksi tästä pitää äänestää. Mutta sen lisäksi sanoisin yhden asian. Olen surullinen, että tänään minun on sanottava omassa eurovaalipiirissäni kansalaisille, että minä käsittelen pölynimuriten pölyn imukykyä. Eikö meillä ole muita prioriteetteja? Meillä on kriisi, rahoituskriisi, taloudellinen hygieniakriisi, ympäristökriisi, terveys. Ongelmia on kaikkialla alueellamme. Ja kysynpä vain, eikä valiokunnallamme pitäisi olla muita prioriteetteja kuin se, mitä tänään käsitellään. Ihan suoraan sanoa. Eikö komissio voisi asettaa tällaiset mietinnät syrjään? Nämä no, ovat ihan yksityiskohtia käsitteleviä suhdettuna siihen, mitä meillä oli esimerkiksi backloadingin hylkääminen hiilidioksidiyhteydessä, kun emme kykene suojaamaan kansalaisia lihan terveyskriisistä. Me emme kykene tähän tällä hetkellä. Emme kykene suojelemaan kansalaisia, kun huijarit ää, myyvät tällaisia rintaproteeseja, jotka ovat aivan valmistustavaltaan ihan skandaalimaisia, ja jotka sa- saattavat kymmeniä satoja tuhansia eurooppalaisia sairaaksi. Meillä on merkittävä talouskriisi ja ympäristövaliokunta. Ja Karl Heinz sanoi asian hyvin. Meidän täytyy panna kaikki peliin, jotta äh, toteuttaisiin mitä Schumpeterin teoriaa, tämän luovan tuhon teoriaa. Ja että ympäristö ympäristönormit, niiden pitää antaa kannusteita kehitykseen ja innovointiin, jotta tämä teollisuussykli muuttuisi ää, enne, kestäväksi ja uusiutuva energiaa tukevaksi. Ja sitten me puhumme pölynlymyrian imukyvystä. Ei tämä nyt ole ihan hyvä. Am besten der Staubsauger wird mit erneuer niin olisi parasta tietysti olisi paljon nuori, joka käyttäisi uusiutuvaa energiaa, ja silloin tämä olisi todellakin puhdas juttu. Eikä olisi niin paljon sitten hienopölyäkään, hiukkaspölyä, hiukkasiakaan, mutta jos kollega tekee valituksen, siitä täytyy keskustella. Ja minusta sekin on meidän tehtävämme parlamentin jäsenenä. Meidän pitää ottaa se vakavasti. Ja me voimme nyt sitten tälle komission edustajalle herra Hudsonille lähellä, lähes antaa oman nimikkopaikan täällä, koska hän on täällä usein. Valmiitiainen pitää kuitenkin pystyä välittämään nämä päätökset eteenpäin. Puhuttu perustelusta pitää pystyä myöskin perustelemaan sitä, miksi jotakin asioita tehdään, että siihen on vakava tausta – vaikka jokin asia saattaa kuulostaa hyvin groteskilta, mitä tulee niin siihen voidaan vielä palata. No niin. Linda McKevin. Yes, I agree with you, Chair. It's... Olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa. Olemme kovasti taistelleet, että nämä toimivaltuudet saisimme näissä kysymyksissä. Niin, että ehkä ajatellaan, että tällä ei ole niin paljon merkitystä, mutta äh, itse asiassa Äh, olemme saaneet mm, olemme voineet muun muassa tämän lihaliima-asian äh, yhteydessä sanoa sanamme. Äh, sehän oli uuden juttu, niin että ehkä tässäkin vaikka tämä niin isolta asialta vaikutakaan, mutta kyllä tämä iso asia itse asiassa on, ja komissiolta Chris Davis kysyi, että kui monet yritykset ovat tämän asian puolesta ja monet ovat vastaan, ja eilen itse asiassa työryhmässä tätä asiaa myöskin tarkastelin ja jotakin yrityksiä on ilmeisesti kuultu ja ilmeisesti yhtä yritystä lukunottamatta tämä näkemys on annettu ja minun ryhmäni tämän pohjalta ei aio herra Krameria lähteä tukemaan, koska me tarvitsemme hyviä järjestelmiä ja komissio ei ole ylittänyt valtuuksiansa niin, että me aiomme äänestää tätä ehdotusta vastaan. Kiitos. Peter Jan Gerbrande. Kiitos puheenjohtaja. Olen itse samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka puhuivat ennen minua, mutta silti haluan kiittää Holger Krameria olen, olen yrittänyt aikana niin kymmentä eri pölynimuria kotona ja tulin siihen tulokseen, että imu imukyky on nyt optimaalinen 0,2 eikä 0,16. Kiitoksia herra Kramer. Tämä todistaa, että neuvosto oli ihan oikeassa, kun se pyysi komissiolta kaikkia näitä muutoksia empiirisesti niin olen osoittanut, että komissio oli oikeassa. No, vitsitsikseen. Ei ole mitään uutta, että käymme tällaisia keskusteluita, puheenjohtaja. Mutta ekodesign direktiivissä meillä on vaikutus, että sen myötä tulee tällaisia valituksia lisää nämä kestävän kehityksen kriteerit, ne ovat tärkeimpiä. Ne kun talous alkaa nousta, se pitää ottaa huomioon. Rova niin on oikeassa. Talouksien saattaminen kestäväksi on olennainen kriteeri. Sähkölamput tulevat kuolemaan kauden kuolemaansa. Jotkut pölyn imurit myöskin jäävät jalkoihin, koska edistys edistyy. En ole siis samaa mieltä herra Kramerin kanssa. Alkuperäisen ehdotuksen ongelma johti kysymykseen komissiolle. Neuvosto on pyytänyt komissiolta muutoksia. ehdotus on erinomainen turha tästä jauhaa. Eli Kriis vielä kerran täydentävä kommentti. Kiitos ihan lyhyesti vastauksena Rova Okonille. Tietysti Pariisissa Brysseliä pidetään aina syntipukkina, mutta eihän tässä komissio ole nyt tätä äh, asiaa, tai se ei ole tässä nyt syytettyjen penkillä, vaan kysymys on tästä vastalauseesta. Ja mm, mielestäni mm, Tässähän on, on jo pitkään odoteltu näitä toimia, muun muassa tätä direktiiviä ekosuunnittelusta. Ja tämä on ollut tärkeä ase tässä taistelussa. Kyllä, tämä on tärkeä juttu, vaikka puhutaan ihan imureista, niin kyllä tällä on merkitystä. Siis sisällöllisesti tällä on merkitystä. Vielen Dank. Kiitos. Ja? Niin, Holger Kramer. Ja, noch Niin, en laittaa turhan pitkään tätä keskustelua. Haluan reagoida yhteen asiaan, joka minusta olisi erityisen tärkeä. Ei tärkeää eikä sekään, mitä komissio siihen sanoo. Poliittisten päätösten osalta, joita me tehneet, puhumme äsken juuri kevyistä kuljetusajoneuvoista, jolloin kysymys on lainsäädännöstä, joka koskee teollisuutta. Meillä on ollut se ongelma, että joudumme seuraamaan talouden etuja. Miksi nyt tässä päätöksessä on kysymystä se, mikä yritys on tukenut tätä esitystä? Minä olen tähän tietoisesti puuttunut, mutta on selvää, että yritykset, joiden tuotteet ovat vähemmän tehokkaita, siis pölynimurit, pitävät hyvänä sellaista merkintäratkaisua, jossa paras tehokkain tuote ei välttämättä saa parasta merkintää. Tavallista, miksi VS, VSH, Bosch Siemens, he ovat 8. helmikuuta 2013 kaksi vuotta sitten kirjoittaneet siitä, että ovat sitten suuria epäilyksiä tämän tehokkuuskaavan osalta. Ja eilen tai toissapäivänä tämä sama firma nyt sitten teki päinvastaisen kommentin. He ovat ehkä sisäisiä laskelmia ja tulee siihen tulokseen, että hyötyvät tästä kaaviosta. Kysymys siitä, mikä yritys tukee tällaista säädöstä, on kysymys siitä, on täysin asian kuulunut ajatellen sitä, onko tämä tämä säädöstehokas, onko ka- kaava, kaavatehokas. Me tarvitsemme riippumattomia asiantuntijoita, emmekä niitä yrityksiä, joita asia koskettaa. Minusta se on täysin epärelevanttia, koska muutenhan joudumme suuriin vaikeuksiin, jos kaikissa päätöksissä otamme huomioon te- talouden vaikut- ja teollisuuden alan vaikutukset. Niin, täällä edessä tietävät kyllä, kuka tämän on käynnistänyt. Totta kai jollakulla oli intressejä puuttua tähän asiaan – tämä nyt asia sikseen, on olemassa tiettyjä intressejä tiettyjen talouden edustajien piirissä ajaa asiaa tiettyyn suuntaan. Se on selvää. Siitä huolimatta tässä komissiolle nyt puheenvuoron. Herra Hudson on paikalla ja hän nyt kertoo meille siitä, mitä tämä kaava syntyi ja miten näitä mitä tämä tilanne on ylipäätään, mitä viime viikonloppuna tapahtui. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Ensiksi haluaisin sanoa, että me arvostamme mahdollisuutta tulla puhumaan tänne. No, me, no, tämä on ehdottomasti osa demokraattista prosessia, joka täytyy käydä läpi vastalauset. Otamme vakavasti. Olen tyytyväinen siihen. Rava Okonille sanoisin, että ei tämä tietysti yhtä tärkeää ole kuin backloading – tai monet muut asiat. Mutta energiatehokkuus on tärkeää. Ja sen ongelma on, että se saavutaan vain monien pienten yksityiskohtien kautta. Ei voida asettaa vaatimusta koko energiasektorille käyttää uusiutuvaa energiaa. Meidän täytyy saada yksityiskohdat oikein ja tarttua yksityiskohtiin. Tämä erityinen ehdotus säästää 19 terawattituntia energiaa 2020 mennessä ei yhtä paljon kuin keittimet ja lämmittämät, mutta ei se ei mitään ole. Se säästää rahaa kuluttajilta tämän kuluttajan edussa. Voimakkaiden ympäristöhyötyjen lisäksi päivän kysymys on tärkeä. Se on ollut keskeinen keskusteluissa sidosryhmien kanssa kuulemisfoorumilla ja säätelykomiteassa. Voisin mainita, että päätöksemme komitean päätös, joka oli kompromissi. Yksi jäsenmaa ei kyennyt liittymään tuohon kompromissiin. Komiteassa meillä oli kanta, jolla pääsimme eteenpäin. Tässä on legitiimi huolenaihe, että kun paljon imureille annetaan tehokkuusmerkintä, sitä voidaan valmistaa. Pölynimuri, niitä ei ole nyt, mutta ne valmistaa, jotka saavat A-energialuokitus, mutta olisivat, tulos olisi huono siivousjälki. Ja olisi huono juttu, jos loisimme tämän tilanteen. Olemme puuttuneet tähän muutoksella, joka säätelykomiteassa otettiin ja sille kielsimme tuollaiset pölynimurit. Ratkaisu, jota etsit poikkeaa komission loppuratkaisusta, koska me teemme, me kiellämme tuollaiset ei-toivottavan pölynumerityypin silloin, kun ehdotus astuu voimaan. Meidän mielestä huolenaiheeseen on aidosti vastattu. Ei ole tarvetta ryhtyä lisätoimiin sen kaavan suhteen, jolla energiatehokkuus lasketaan ei ole mitään syytä käyttää kertakaudella ja puolella sitä kaava, siinä kaavassa, sitä painoa, jonka me annamme pöllynimokyvylle. Siihen ei ole mitään tarvetta, vaan itse asiassa niin tekeminen menisi päinvastoin sen suuntaan kuin se tekninen tieteellinen pohja, joka meillä on tälle työlle. Ehdotuksen luku on 0,2 Tätä pyydetään tukemaan muutosta 0,5. Komiteassa ehdotuksemme oli 0,15. Meillä on kaksi näyttöä. Toinen valmistavasta tutkimuksesta ja toinen Bosch Siemensiltä, jotka tukivat tuota lukua. Belgian viranomaiset erittäin rakentavasti tekivät huolellisesti suunniteltuja lisätestejä. Osataan, että jossakin oloissa korkeampi arvo kahden kieppeillä oli se sopivampi komitea piti tutki tuota huolesta työtä, niputti kolme tutkimusta. Ja 0,15-0,2 siirryttiin. Tämä on legitiimi muutos. Ei ole mitään siirtää enää 0,15-0,2 kautta 0,5 siirtyä. Liiselle vastaisin, että olisi vaarallista ottaa käyttöön luku, jolle ei ole mitään teknistä pohjaa. Edes Belgian tutkimuksen yläpäässä meillä sinnekään ei ole mitään perusteita korkeammalle arvolle. Davisille sanoisin, hän kysyi, kuinka moni yritys ei oli tyytymätön tähän. Ennen komitea kaksi yritystä ilmaisi huolenaiheensa tässä suhteessa. Komitean päätöksen jälkeen joidenkin muutosten muutosjälkiöitä oikein, ihan oikein piti tehdäkin. On enää vain yksi yritys, joka ilmaisee tyytymättömyyttä tilanteeseen. Tätä myöskin, että jos me teemme ekosuunnitteluehdotuksen tämän muutoksen, vastaava muutos pitää tehdä myöskin merkintäehdotuksessa. Siinä on sama komitologia ja me harhaanjohtaisimme kuluttajia, jos antaisimme kaavan, jossa voidaan arvioida pölynumeroiden toimintaa ja se olisi oikea kaava. Emme millä me tekisi, olisimme iloisia, jos komissio ei kokisi pakotetuksi hyväksyä tätä julkilausumaa. Kun painetaan tullut tältä valiokunnalta ja parlamentilta, olemme käyneet läpi tämän ekodesign suman läpi. Meistä tuntui pahalta, kun olemme luvanneet käydä kaikki asetukset läpi. Nyt olemme saamassa äh, kiinni vajetta. Jos meillä on tällaisia rakentavia keskusteluita, jos voimme antaa järjestelmällisesti lisätietoja, voimme tehdä sen. Mutta mielellämme palaamme valiokuntaan näitä keskusteluja varten. Kiitos. Äh, Kiitos. Onko vielä lisäkysymyksiä? Ei näytä olevan, joten haluan syömällisesti kiittää komissiota, samoin myös kollegoja käydystä keskustelusta. Ja nyt tulemme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on kohta 10, anteeksi, liian pitkälle kahdeksan. Se on minun oma. Mietin kysymys on nimenomaan siitä asiasta, josta juuri puhuimme. Minun näkemykseni on seuraava, että aika ajoin me aivan liian vähän puhumme delegoidusta säädöksistä ja säädösten toimeenpanosta. Jos on kolmikantaneuvotteluissa ja asia on lähes loppuun saatettu, lopuksi sitten puhutaankin delegoidussäädöksistä ja toimenpanosäädöksistä. Joskus olemme aivan liian suurpiirteisiä näiden osalta ja minusta pitäisi So, ich wollte niin, halusin, halusin olla häiritsemättä kollegaa, joka kävi puhelinkeskustelua. Me tarvitsemme siis tarttua tähän kysymykseen ja tätä haluamme käsitellä. Oikeusasioiden valiokunta tulee tekemään asiasta mietinnön, jossa puhutaan yhdenomaan siitä, minkälaisia oikeuksia me olemme saaneet. Minusta tämä on asia, joka on tuen arvoinen. Ympäristövaliokuntana me tulemme, minä olen esittelijänä, me tulemme laatimaan lausunnon asiasta, koska me olemme suurin lainsäädäntövaliokunta tässä parlamentissa tulemme ottamaan asiaan siis kantaa. Saatamme juuri nähdä, että on monia esimerkkejä, vaikka ne ovat joskus hyvinkin äh, banaaleja, kuten miksi pölynimurin imukyky. Ne ovat asioita, joista pitää keskustella muitakin aiheita, kuten GMO, äh, elintarvikkeiden merkinnät, säätely, säätelyvasteet, jotka koskevat Japanista tuottuja tuotteita. Tämän on kollega Rivasi tarttui muun muassa monia muita asioita, tai mistä kollega Snellhardt on puhunut. Kysymys on asioista koskettavat kaikkia ryhmiä. Hyvin usein on äh, kommentteja, ja tänään asialla aika selvä näiden pölynumerien osalta, mutta tämä on meidän tehtävämme, tämä on meidän työmme. Se, että me otamme näitä asioita esityslistalle valvoaksemme asioita, koska se on meidän tehtävä. Meidän tehtävämme on valvoa se on se henki, joka on tässä mietinnössä, että tehdään poliittisia päätöksiä. On tärkeää, että me teemme poliittisia päätöksiä ja että jokaiselle on selvää. Ja toivon ainakin, että myöskin seuraavalla vaalikaudella pidetään seminaari uusille kollegoille siitä, mitä, mistä tässä oikein on kysymys. Jotkut ovat itse selvitämään itselle, mitä ovat delegoidut säädökset ja toimenpanosäädökset. Tämä on asia, joka koskee niitä oikeuksia, jotka meille tulivat Lissabonin sopimuksen myötä. Meidän pitää myöskin käyttää näitä oikeuksia. Ja aika ajoin komissiossa ja neuvostossa unohdetaan tämä, ja minusta meidän ei pidä antaa periksi. Ja siksi tehtiin päätös siitä, että me ympäristövaliokuntana ottaisimme asiaan kantaa, koska tämä on meidän jokapäiväistä erityisen tärkeää työtämme. Meillä nyt vielä aikaa parisen minuuttia, jotka haluaisin vielä käyttää. Kollega Kortines on seuraava puhuja. Hän on varjoesittelijä. Ei, ei. Chris Davis. very briefly. Hyvin lyhyesti. Vahvistan kommenttinne. Kyllä, tämä on jatkuva ongelma ja pitäisi löytää siihen ratkaisu nämä sanat tässä päätöslauselmassa. Mm, lisäksi mitä muita keskusteluja on siis liikkeellä? Kuinka etenemme? Onko missään puhemiestasolla tai missä muualla ollut mitään ideaa siitä, kuinka voimme aloittaa näiden vaikeuksien ratkaisemiseksi keskustelut neuvoston kanssa, niin että tämä tulee jatkuvasti esityslistalle. Ja tämä on esi- esimerkki itse asiassa siitä, mitä voimme tehdä, koska on ollut joitakin tapauksia, joissa neuvosto on ollut vastaan ja parlamentti taas sitten on ollut toista mieltä ja olemme onnistuneet. Ruva Riisillä on tästä esimerkki, niin että voisimme todella kenties valiokunta valiokunnalta tehdä tällaista tapauskohtaista työtä, tarkastella sitä, missä olemme onnistuneet ja missä olemme voittaneet neuvoston ja milloin olemme taas olleet heikkoja ja sekavia kannoissamme. Ja viedä tätä asiaa eteenpäin. Olen ollut tässä paljon mukana äh, samantyyppisissä kysymyksissä kalatalousvaliokunnassa, ja tämä kestää ikuisuuksia, mutta yksi ongelmista varmasti on se, että parlamentti ja neuvosto eivät välttämättä istu riittävästi pöydän ympärillä esittele asioita toisilleen ja viedä asioita eteenpäin. Meidän pitäisi ehkä nyt vain istua pöydän ääreen ja lähteä asioista keskustelemaan käytännönläheisesti. Vielen dank. Jos ei muita puheenvuoroja. Ah, Satu Hassi. Okay, thank you very much and I, I fully... Kiitos, olen täysin samaa mieltä eh, puheenjohtajan kanssa ja Chris Davisin ehdotukset ovat minusta myöskin hyvin hyödyllisiä. Kaikki meistä ovat olleet ainakin ne, jotka ovat osallistuneet trilogeihin, ovat nähneet, kuinka neuvosto aina tekee parhaansa voidakseen mm, litistää tai käyttää mieluummin näitä toimenpano säädöksiä kuin delegoituja Ja eilen neuvoteltiin juuri näistä näitä valvontaa sisältävistä säätelymenettelyistä aikaisempina lainsäädäntökausina ja nyt kuudesta viisi itse asiassa tulivat nimetyksi näiksi täytäntöönpanosäädöksiksi ja sama pätee myöskin kun kysymys on nykyisestä kaudesta. Ja senpä takia haluaisinkin sanoa hiukan voimakkaammin, vai painokkaammin tästä kuin, kuin mitä herra Grote tuossa lausunnossaan toteaa, mutta mm, itse asiassa olen samaa mieltä tästä ja minun mielestäni tämä on sellainen asia, jossa on hyvin vaikeata olla kiinnostunut. Tämä on todella ikävystyttävä asia, mutta tämä on kuitenkin samanaikaisesti erittäin tärkeä asia, niin kuin sanoit. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Komission edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Komission näkökulmasta. kolmasta on kovin tervetullut, että asiasta keskustellaan parlamentissa. Meillä on nyt hyvä hetki käydä läpi kokemuksia käytänteistä. Yhtäältä voidaan sanoa, että järjestelmä toimii hyvin, koska olemme hyväksyneet noin 55 delegoitua säädöstä. Tämä sujuu varsin sujuvasti. Toimielimet alkavat tottua uuteen järjestelmään. Mutta tietysti lainsäädäntömenettelyssä on konflikteja, erityisesti delegoitujen asetusten ja täytäntöönpanon välillä. Komissiolla ei ole institutionaalista neuvoa suuntaan tai toiseen, mutta olemme sitä mieltä, että täytyy tapauskohtaisesti ajatella niitä valtuuksia, joita tarvitaan lainsäädännön täytäntöönpanossa. Ja täytyy tarkastella äh, perussopimuksen kriteerejä erityisesti. Äh, se, missä korvataan tai täydentää, se, missä pannaan lihaluille, silloin delegoitu säädös. Ja sitten Täytäntöpano valtuudet silloin, kun sitten toteutetaan säädöstä. Komissio painotti tätä rajanvetoa neuvottelussa, koska me olemme kiinnostuneita sekä alkuperäisen säädöksen lainmukaisuudesta että sen täytäntöönpanon lainmukaisuudesta, koska komissio ei voi täydentää tai muuttaa ää, säädöstä, jos sillä on vain täytäntöönpanossa valtuudet. Yhdessä tapauksessa tuomioistuin on mennyt oikeuteen tästä rajavedosta. Tässä biosiiditapauksessa. Siksi me pahoittelemme, että tämä kysymys ää, delegoinnusta täytäntöönpanosäädöksistä jää keskustelun lopuksi. Me halusimme, että tähän tartuttaisiin neuvotteluiden alussa, ainakin samaan aikaan kun substanssista puhutaan. Koska lopuksi diilin syntyminen on kiinni tästä, ja se joskus johtaa kyseenalaisiin lopputuloksiin. Yksi näkökohta teksteistä. Tässä on yksi yksityiskohta. Tässä lisättäisiin tämä kuukauden tarkastelu jakso sen jälkeen, kun komitea on antanut kantansa täytäntöpanoastuksen luonnoksesta uuden komitologiastuksen myötä, joka yhteispäätöksellä tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti hyväksyttiin. Me poistimme tämän tarkastelukauden. Otimme toisen tarkastelumuodon sen sijaan mukaan, jossa parlamentti ja neuvosto ovat missä vaiheessa tahansa säännösten valmistus tulla mukaan. Eli heti kun luonnos on, ehdotus on tehty ja komission tiedonannossa on, todettu tämä vuodelta 2011. ollaan rekisterin tapauksessa parlamentin täytyy ainoastaan ilmoittaa että se haluaa täytäntöön panna tarkasteluoikeuttaan. Olisi erittäin pahoiteltavaa, jos me lisäisimme tämän monimutkaist, hallinnollisen monimutkaistavan kuukauden jakson, koska kokemuksesta. Sitä ei juuri koskaan käytetä. Vähän saavat ne kerrat, jolloin tätä valtaa käyttää on käytetty. Mutta muussa tapauksessa sitä ei koskaan käytetä. täytäntöpanosäädökset ovat siellä roikkumassa ennen kuin ne voidaan hyväksyä. Kiitos. Vielen Dank an die Kommission. Kiitos komissiolle. Kiitos keskustelusta. Satu Hassi on oikeassa. Ensi kuulemalla tämä ei kuulosta kovinkaan jännittävältä, mutta tässä aiheessa on paljon puhuttavaa. Ja me todellakin teemme päätöksiä tapauksessa. tapauksessa. Ei ole olemassa mitään selkeää sääntöä siitä, miten milloinkin pitää menetellä, vaan todellakin tapauks, tapaukselta on tehtävä päätös. Minusta on hyvä, että täällä parlamentissa me nyt tartumme tähän asiaan ja että oikeusasioiden valiokunta ottaa tämän vastuulleen. Otin Tietoni sen, mitä Satu Hassi sanoi, myös se, mitä Chris Davis sanoi, ja odotan jännityksellä tarkistuksia, joita tulee. Määräaika on 6. toukokuuta ja luultavasti 29.30. toukokuuta äänestämme valiokunnassa. Kiitos kuulemisesta niille, jotka täällä vielä ovat. Tapaamme uudestaan kello 15 ja käynnistämme heti äänestykset. Toivotan kaikille hyvää lounastaukoa ja hyvää ruokahalua.